Uh, so, ladies and gentlemen, uh, welcome back for the... No niin, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa takaisin tähän iltapäivän kokoukseen. Pyytäisin kaikkia käymään paikoilleen. Ja minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja, kilpailusta vastaava komission jäsen Joakim Almunia. On todella suuri ilo saada teidät tänne valiokuntaamme koska te ette ole mikään säännöllinen vierailija. Toki teemme teidän kanssanne paljon työtä. Olette käyneet täällä aikaisemmin, niin tiedätte, että me olemme hyvin kiinnostuneita nimenomaan niistä kuluttajakysymyksistä, jotka vaikuttavat kuluttajien asemaan. Ja te tiedätte, että tämä digitaalinen talous liittyy myös hyvin paljon näihin kilpailukysymyksiin, joka meitä kiinnostaa. Olemme käsitelleet näitä asioita tässä valiokunnassa, joten olemme nyt todella kiinnostuneita kuulemaan, mitä teillä on meille tarjolla työohjelmassanne ja mitä me ehkäpä voimme tehdä yhdessä. Joten tervetuloa taas ja saatte puhuja, puheenvuoron ja puhuja lista on auki niille kollegoille, jotka haluavat esittää kysymyksiä. uh, uh chairman, thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon, herra puheenjohtaja. Kiitoksia valiokunnan jäsenille, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin todellakin kiittää puheenjohtaja Haaburia tästä ystävällisestä kutsusta. Uskon, että kilpailuasioista vastaavana komission jäsenenä minulla on ensimmäinen kerta nyt mahdollisuus puhua tälle valiokunnalle ja olen hyvin tyytyväinen siitä. Voisin aloittaa sanomalla muutamia asioita taloudellisesta taustasta. Tietenkin taloudelliset uutiset tällä hetkellä eivät ole oikein rohkaisevia. Euroalueella on pientä taantumaa tulevina kuukausina tulossa. Ja todennäköisesti kasvu on pysähtynyttä. Tämä vaikuttaa suureen osaan kansalaisista. Lähes yksi viidestä nuoresta Euroopassa on työttömänä Ja tilanne ei ole työllisillekään ihmisille hyvä. Nyt todellinen talouskasvu, reaalinen talouskasvu on meille kaikkein tärkeimmäksi kysymykseksi muuttunut. Me olemme vuosien 2007-2008 mahdollisen katastrofaalisesta tilanteesta kehittyneet kahden viimeisen vuoden ajan on tullut selväksi, että julkisen talouden tase oli kestämätön erityisesti eräissä jäsenmaissa ja uusien kriisin jaksojen vastaamiseksi olemme ryhtyneet uusiin toimiin, jotta voisimme vakauttaa taloutta ja säilyttää rahaliittomme. Taloushallinto euroalueella tukee näitä toimia. Kaikki tämä on ollut välttämätöntä, mutta nämä toimet ovat leikanneet valtioiden kulutusta hyvin paljon tällaisella hetkellä, kun ulkoinen ja sisäinen kysyntä on myöskin heikkenevää. Ja lähes kaikki ovat päätyneet samaan johtopäätökseen. Säästöjä tarvitaan, mutta säästöt eivät yksinään riitä. Nykyään politiikan menestys riippuu tasapainosta ja todellisesta reaalitaloudellisesta kasvusta. Kysymys on nyt se, mistä tätä kasvua saadaan aikaan. Me emme voi säästöjen aikaan tehdä massiivisia investointeja, mutta niille on vaihtoehtoja. Yksi innovatiivinen politiikan ala kasvun tukemiseksi itse asiassa vie hyvin vähän rahaa. Viittaan nyt sisämarkkinoiden täydentämiseen – se on vielä yhä edelleen meidän kaikkein vähiten käyttämämme kasvun väline. Yhtenäismarkkinat ovat 500 miljoonan kuluttajan suuri markkina-alue, jolla on hyvin paljon taloudellisia toimijoita. Ja me tarvitsemme verkostoa, joka yhdistäisi heidät kaikki. Mikään ei tule tukemaan kasvua yhtä paljon kuin tämän suuden äh, taloudellisen moottorin täydellinen käyttäminen. Nyt haluaisin teille selvittää, kuinka kilpailupolitiikka voi tukea tässä, kun haluamme sisämarkkinoita kehittää ja saada aikaan pitkäaikaista kestävää kasvua. Kun tarkastellaan kilpailupolitiikkaa, usein otsikoissa ovat erilaiset äh, erilaiset rikkomukset tai kartellikysymykset ja monet ihmiset olettavat, että meidän päätöksemme johtavat siihen, että kuluttajat saavat enemmän mahdollisuuksia valita edullisemmalla hinnalla ja että me suojelemme myöskin julkista taloutta. Ja tämähän on totta, mutta tämä ei ole koko kuva. Meillä on laajempia vaikutuksia koko taloudelle ja me usein säätelyn lisäksi täydennämme erilaisia Euroopan unionin politiikkoja säätelyn kautta. Te, lainsäätäjät Euroopan unionissa, poistatte esteitä yhtenäismarkkinoilta. Nämä politiikat kuitenkin olisivat tehottomia, jos yritykset saisivat rakentaa lisää esteitä, joita säätelyn kautta on pyritty poistamaan. Olen nähnyt tällaista usein, erityisesti kun yrityksillä on rakenteellista taantumista tai kun niille ilmaantuu uusia innovatiivisia kilpa, kilpakumppaneita. Usein heidän ratkaisunsa tällaisessa tilanteessa voivat pahimmillaan hidastaa koko teollisuuden kehitystä. Tämän vuoksi tällaisena epävarmoina aikoina meidän pitää vastustaa niitä, jotka suosittelevat pehmeämpiä kilpailusäädöksiä. Tällainen käytös vaikuttaa markkinoihin ja pahimmillaan se voisi estää elpymistä taloudessa. Meidän, pyrkii, meidän tulee pyrkiä suojelemaan intressejä ja käyttämään parhaita mahdollisia käytänteitä. Nyt haluaisin antaa teille muutamia esimerkkejä siitä, kuinka voimme tukea kasvua. Voisimme aloittaa kriisin alusta finanssisektorista, jos kilpailupolitiikka haluaa tukea kasvua, sen pitää turvata talouden kannalta tärkeiden sektoreiden rahoituksen toiminta. Finanssisektori on tavallaan öljy, joka tekee taloudelle mahdolliseksi pyöriä terveenä moottorina. Meidän pitää näin palvelusektoriin ja maksusektoriin keskittyä. Maksusektori on esimerkiksi alikehittynyt. Tähän on selkeitä syitä pieni niistä ei ole finanssisektorin haluttomuus tehdä muutoksia. Viime syyskuussa aloitin kartallini vastaisen tutkinnan Euroopan pankkisektorin itse säätelevän prosessin kautta. Meillä oli erityisesti huolia liittyen standardointimenettelyyn. Se ei ollut tarpeeksi läpinäkyvä ja tällainen läpinäkyvyyden puuttuminen saattaisi aiheuttaa sen, että markkinoilta puuttuisi innovatiivisia investointeja. Tarkoitus on pitää markkinat avoimina eikä luoda esteitä vaihtoehtoisille investointilähteille. Tämä koskettaa myöskin mobiilisia maksujärjestelmiä. John Dallin ja Michel Bernien kanssa yhdessä lain vihreän kirjan, jotta voisimme keskustella sitä, mikä maksu markkinoilla on esteenä eurooppalaisella tasolla. Tämän kuulimisen tulokset tulevat vaikuttamaan meidän ehdottamamme säätelykehikon soveltamisalaan. Ja hyvä puheenjohtaja, pyytäisin teitä osallistumaan tähän kuulemisprosessiin. Me tarvitsemme erilaisten säätelytoimien yhdistelmää, politiikan yhdistelmää, jotta voisimme ratkaista tämän vanhanaikaisen toimintatavan ja saada aikaan uudenlaisen innovatiivisen eurooppalaisen järjestelmän, joka tukisi kaikkia. Kilpailukyvyn, kilpailupolitiikan on tarkoitus tukea kasvua ja poistaa esteitä, ja se luottaa siihen ajatukseen, että markkinat ovat kasvuystävälliset ja joustavat. Me emme halua protektionistista toimintaa, joka perustuu kansallisiin lippuihin. En usko, että tällainen menetelmä on koskaan toiminut. Ja tällä hetkellä se on erityisen haitallinen, kun ajatellaan teknologista vallankumousta, joka on tapahtunut joka etenee hyvin nopeasti ja tuo joustavuutta. Tässä suhteessa haluaisin viitata Euro- New Yorkin pörssitapahtumiin. Tuolloin todettiin, että johdannaisten suhteen oli olemassa lähestulkoon kartelinomainen tilanne. Kaksi suurinta yritystä vastasi lähestulkoon 90 prosentista kyseistä kauppaa. Euroopan unioni ei saa antaa tällaisen de facto monopolin määritellä sitä, mitä eurooppalaisilla markkinoilla johdannaisten suhteen tapahtuu. Tällaista edistystä me emme olisi voineet saada aikaan vain yhdellä vastaus menetelmällä. Monopoli olisi voinut suojella tiettyjä tahoja, mutta se olisi haitannut miljoonia kansalaisia. Me olemme pyrkineet varmistamaan sen, että toimijat, jotka pyrkivät innovatiivisesti toimimaan kuluttajien edun mukaisesti, saavat tarvitsemansa tukea. Haluamme, että markkinat olisivat joustavammat ja läpinäkyvämmät, mutta välillä käy ilmi, että monet toimijat eivät vielä takaa sitä, että kilpailua markkinoilla on. Ja tämän vuoksi meillä on kartelivastaista seurantaa. Esimerkiksi tällä hetkellä me tarkkailemme tiettyjä pankkeja ja niiden johdannaiskauppaa useiden valuuttojen, useisiin valuuttoihin liittyen. pyrimme tarkkailemaan, ovatko he rikkoneet kartelli vastaisia säädöksiä. Näillä tuotteilla on hyvin suuri rooli markkinoilla ja kaikenlainen markkinointi, eh, kaikenlainen puuttuminen niiden eh, toimintaan saattaisi aiheuttaa hyvin suuria vaikutuksia eurooppalaiseen talouteen. Meidän pitäisi estää tällaisen tapahtuminen. Kuten mainitsin aikaisemmin, innovointi on kilpailukyvyn ja kasvun lähde. Ja tässä asiassa sähköinen ala tulee heti mieleen, kuinka kilpailupolitiikka voi sitten auttaa digitaalisen agendan tavoitteiden saavuttamisessa ja Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Olen monta kertaa huomauttanut, että eurooppalainen digitaalinen vallankumous on jälkijunassa Tätä ajatusta on toistettu yhä uudelleen. Komissio on asettanut prioriteetiksi poistaa kaikki esteet ja määritellä ryhmän tekijöitä tai yrityksiä, jotka voisivat tukea kaikkein tärkeimpiä innovointi- ja kasvualueita. Telekommunikaatioalan kehitys 90-luvulta lähtien – ja hintojen lasku tuolla alalla on ollut yksi menestystarina, mutta siinäkään ei kilpailupolitiikkaa ja kontrollia pidä unohtaa. Markkinoita pitää vapauttaa. Puolassa kaikkein suurin teleoperaattori sai 127 äh, 000 euron sanktion kardinalomaisesta toiminnasta. Samantyyppisiä tapahtumia on ollut esimerkiksi Espanjassa. Meidän täytyy jatkaa työtämme telekommunikaatiosektorilla. Me emme saa hukata hyötyjä, joita on syntynyt. Emme nyt, emmekä seuraavan sukupolven ratkaisujen suhteen. Tämä tulee tukemaan meidän yrityksiämme ja yleistä kilpailukykyämme. Tämän vuoksi seuraamme suoria, suuria telekommunikaatioyrityksiä, kun ne kehittelevät uusia standardeja televiestintäalalle. Komissio tulee varmistamaan, että näiden suurten toimijoiden työ ei aiheuta syrjivää tilannetta pienemmille toimijoille. Olisi paradoksaalista ja surullista, jos tulevaisuuden teknologia veisi meitä taaksepäin sellaisille aikaan, jossa innovatiiviset uudet toimijat eivät pääse markkinoille. Markkinoilta kuitenkin suuret toimijat pystyvät aina dominoimaan Tämän vuoksi kilpailupolitiikka pyrkii rajoittamaan suurten eh, dominoivien ryhmien muodostumista. Ja tämän lisäksi tähän liittyy ristin käyttömahdollisuuksia ja ähm, tekijänoikeuskysymyksiä, jotka ovat myöskin hyvin tärkeitä. Minä olen seurannut patenttikysymyksiä mobiilialan yritysten suhteen ja on tärkeää, että selvää, että meidän pitää puuttua asioihin, että voisimme varmistaa, että patentteja ei käytä niin, että niillä estetään kilpailijoiden toimiminen markkinoilla. Tämähän olisi patenttijärjestelmän vääristämistä. Sen tarkoitus on stimuloida innovointia. Esimerkiksi Samsungin suhteen tarkastelemme, onko yritys patentinsa avulla pyrkinyt vääristämään markkinatilannetta. Standardit ovat hyvin tärkeitä tällä alalla, sillä eri laitteet voivat toimia yhteen vain, jos tehdään yhteisiä sopimuksia tekniikan yhteensovittamisesta. koska näillä toimijoilla on usein hyvin paljon, jopa tuhansia patentteja, niillä on hyvin dominoiva ala markkinoilla ja näin ne pystyvät markkinoilta sulkemaan kilpailevia yrityksiä. Tämä tilanne ei ole hyväksyttävä. Olemme saaneet samantyyppisiä valituksia myöskin Motorolaan ja Googleen liittyen ja tulemme tarkastelemaan niitä hyvin tarkoin. Haluaisin nyt johtaa keskustelua siihen, mitä minä olen suunnittelemassa, mutta ehkäpä tämä on nyt liian pitkällinen esitys, joten jos tämä teitä kiinnostaa, voimme palata asiaan myöhemmin. Kuten sanoin, kilpailupolitiikka on ollut ja on yhä Euroopan unionin kilpailukyvyn avainkysymyksiä. Se pyrkii poistamaan esteitä ja tukemaan yrityksiä ja kilpailupolitiikka on tärkeä välttämätön säätelyn lisä toimivilla yhtenäismarkkinoilla. Sisämarkkinat eivät tule toteutetuksi vain asetusten kautta. Me tarvitsemme myöskin politiikkaa, joka varmistaa, että toimimme ja toimeenpanemme asioita oikein. Tämä on hyvin tärkeää, sillä nämä kysymykset ovat sellaisia, että ne eivät maksa kansalaisille mitään. Kilpailupolitiikan täytyy säilyä kaikkien eurooppalaisten kasvustrategioiden ytimessä. Johto päätöksenä voisin sanoa seuraavana. Mario Monti, joka on nyt pääministeri Monti, valmisteli komission kanssa vuonna 2010 yhtenäismarkkinoiden avaamista ja totesi tuolloin, että kilpailupolitiikka on sisämarkkinoille välttämätöntä. Hän sanoi, että politiikka ei ole koskaan ollut näin epäsuosittua, mutta Eurooppa tarvitsee sitä enemmän kuin koskaan ennen. Ja kaksi vuotta myöhemmin nämä sanat ovat edelleen erittäin tosia. Kansalliset intressit ja protektionismi ovat hyvin vaarallisia asioita. Kun me haluamme päästä eteenpäin markkinoille, jotka ovat avaimet ja toimivat. Tässä suhteessa meidän politiikkamme on erittäin tärkeää erityisesti pienille yrityksille, sellaisille pienille yrityksille, joilla ei ole laillisia osastoja, jotka voisivat puolustaa yrityksiä epäreiluja kilpailutilanteita vastaan. Näitä yrityksiähän nuoret ihmiset perustavat ja heille pitää antaa reilu mahdollisuus. Kiitoksia. Kiitokset äh, tästä hyvin laajasta puheesta. Ja oletan, että tähän tulee vielä paljon kysymyksiä, mutta kuten tiedätte, tämä valiokunta on ollut äh, etunenässä Mario Montin kanssa tukemassa sisämarkkinoita. Ja Single Market Act hän oli yksi meidän äh, ajatuksistamme, joten me todellakin odotamme yhteistyötä teidän kanssanne. Ja nimenomaan siellä, missä on kilpailun puutetta tai missä esimerkiksi kuluttajat eivät pääse sisämarkkinoille sillä tavalla kuin heidän pitäisi. Ja me olemme tekemässä tässä nyt tällaista tutkimusta kansalaisten tilanteesta ja missä määrin he pystyvät esimerkiksi ostamaan tuotteita webisivujen kautta ja niin edelleen. Eli tästä varmasti teille tulee kysymyksiä. Meillä on tässä jo koko joukko kysymyksiä. Toisin kuin aamulla, niin nyt teemme niin, että otamme kysymyskierrokset Ensin koordinaattorit, Schwab, Gebhardt, Ruule ja Kosasnik. Ja Obemeyer, Koferati ja Korea de Campos. Onko muita? aloittakaa me Schwabista ja Gebhardista. Otetaan kaksi aina kerrallaanko? Sillä tavalla voimme mennä nopeammin. Kiitos eh, puheenjohtaja. Eh, mukavaa, että te olette täällä tänään. Puolan eh, puheenjohtajakauden aikanahan meillä oli Euroopan kuluttajapäivät Posenissa ja siellä kävimme hyvin hyviä keskusteluita kuluttajien ja kuluttajasuojan ja valvontaviranomaisten kesken. Se, että halutaan viedä sisämarkkinoita pidemmälle, varsinkin digitaalisia sisämarkkinoita, on asia, jota tässä valiokunnassa on viety eteenpäin. Meillä on erittäin suuri intressi siitä myös tämän sähköisen kaupan työryhmän kautta. Kollegat, jotka ovat olleet mukana tässä sähköisen kaupan työryhmässä, pyysivät minua esittämään teille esittämään kysymyksen siitä, miten pitkälti Googlella esimerkiksi on hallitseva tilanne sähköisessä kaupassa. Minun oma kysymykseni liittyy sitten enemmän rajanvetoon julkisten hankintojen ja lupien kanssa ja mitä tulee esimerkiksi sillä tavalla, miten ne otetaan esimerkiksi valtion tuki säännöstössä mukaan. Miten te aiotte muuttaa näitä sääntöjä? Uskotteko te, että ne sisältävät myös nämä äh, tukiasiat? Ja millä tavalla ähm, te näiden lupien yhteydessä voisitte ottaa mm, huomioon myös nämä tavallaan piilotetut tuet, joita annetaan? Kiitos. Thank you very much. Um, Evelyn Gebhardt. Evelyn Gebhardt. Kiitos, eh, kiitos komission jäsenelle teidän puheenvuorostanne. Se oli hyvin mielenkiintoinen. Ja te arvost, painotitte kovasti sitä, että ne esteet, joita yrityksillä on, ovat oikeastaan vahvistuneet, joka johtuu hyvin pitkälti nationalisoitumisesta ja olen teidän kanssanne samaa mieltä. Meidän täytyy itse yhdessä lähteä tätä vastaan taistelemaan, se on selvää. Samanaikaisesti te ette niinkään painottaneet sellaista asiaa, joka minulle on hyvin tärkeää, nimittäin ne esteet, joita yrityksillä itsellään on liittyen kansallisvaltioiden rajoihin esimerkiksi verkkovierailumaksut. Miksi eurooppalaisilla sisämarkkinoilla ylipäätään on verkkovierailumaksuja? Eihän sellaisia pitäisi olla. Ja miksi on niin paljon yrityksiä, jotka harjoittavat sähköistä kauppaa, mutta kuitenkaan eivät voi palvella kaikkia asiakkaita koko Euroopan unionissa ja niin edelleen ja niin edelleen. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita äh, yrityksillä on ja meidän täytyisi miettiä siltä kannalta asioita eikä vain valtion kannalta. Ja se jäi tässä nyt hieman varjoon teidän puheenvuorossanne ainakin. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esiin. Te puheenvuoronne aluksi puhuitte kansalaisten tilanteesta ja työttömyydestä ennen kaikkea ja siinä nimenomaan nuorista. Ja tämähän on todella huolestuttava tilanne Euroopan unionissa ja se, miten tilanne kehittyy. Siksi kysyisinkin, miksi Euroopan komissiossa on yhä vielä niin paljon eh, esteitä saada aikaan tällainen sosiaalinen horisontaalinen lauseke, joka eh, ottaisi huomioon lainsäädännön eh, vaikutukset ihmisiin. Ja että se otettaisiin ihan yhtä paljon huomioon kuin taloudelliset vaikutukset yrityksille. Tässä meillä olisi vielä paljon työsarkaa. Kolmas ja viimeinen asia, vaikkakin minulla olisi paljon asioita, mutta en nyt kaikkea tässä ota esiin. Te puhuitte patentista. Ihan oikein te sanoitte, että digitaalialalla patenttioikeus voi johtaa äh, monopolisointumiseen, joka ei ole hyvä. Miten sitten biotekniset äh, keksinnöt, nekin ovat äh, hyvin arka kysymys. Minusta tuntuu, että yhä enemmän puhutaan patenttioikeudesta ja luonnon tavallaan käyttöoikeudesta. Millä tavalla te otatte tämän huomioon? Mikä on ylipäätään tämä koko yhteys, patenttioikeus, josta puhutaan, ja innovaatiot tai ei-innovaatiot, joita se voisi mahdollisesti tukea? Haluaako komission jäsen nyt hoitaa nämä kaksi ensimmäistä kysymystä? Thank you, Chairman. Well, first of... Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi herra Schwabille vastauksena, mitä tulee maksujärjestelmään. Mainitsin joitakin asioita puheenvuoroni aikana. Me teemme töitä tämän kysymyksen parissa. Toisaalta järjestäen arviointia, mitä tulee debit- ja credit Sitten meillä on myöskin ennakkomaksujärjestelmä työn alla. Pyrimme löytämään vastauksia siihen, onko jonkinlaisia esteitä olemassa näiden maksujen suhteen markkinoilla nykyisin. Pyrimme löytämään tapoja käyttää kilpailupolitiikan välineitä niin, että voisimme päästä eroon esteistä, joita on online-maksuihin liittyihin olemassa. Kolikonen Bernier Dali kanssa teemme tämän kysymyksen parissa töitä. Olemme laatineet vihreän kirjan ja kuulemisen tähän kysymykseen liittyen. Mielestäni tämä oli melko mielenkiintoista. Ja lopulta, kuten mainitsin, olemme aloittaneet tutkimuksen liittyen työhön, jota eurooppalainen pankkien neuvosto pyrki kehittämään järjestelmää, jossa poistettaisiin maksujärjestelmiin liittyviä riskejä. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä yksi niistä elementeistä, jotka pitäisi saada eteenpäin, jotta yhtenäismarkkinat olisivat toimivat sekä yhtenäismarkkinat yleensä että sitten digitaaliset yhtenäismarkkinat. Teidän kysymyksenne liittyen Googleen, me aloitamme tästä tutkimuksen, kuten tiedätte. Me olemme aikaisemmin viitanneet asiaan muissa valiokunnissa. Aloitimme vuoden 2010 marraskuussa tutkimuksen, koska saimme tuolloin kanteluja ja olemme tarkistelleet näitä kanteluja ja tietoja ja tietoja, joita olemme saaneet Googlen puolelta sekä omaa tietoamme tilanteesta. Minä tulen saamaan viestinnän pääosalta, pääosastolta maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa raportin ja sitten tulen päättämään, mitkä ovat seuraavat askeleet. Tulen siis arvioimaan, onko tutkinta tarpeeksi pitkällä, onko meillä selkeä kuva tilanteesta vai eikö vielä. Me saamme yhä lisää tietoa ja kanteluja tai epävirallisia kanteluja, joten ei ole mitenkään helppo tehtävä tutkia Googlea. Googlehan ei ole samaan aikaan jäädyttänyt toimintaansa tai kehitystään ja sehän muuttuu, kun Google muuttuu me voimme jonkinlaisen väliaikaisen johtopäätöksen tehdä ja jos tilanne on tarpeeksi selvä, voimme sitten tehdä tulevina kuukausina päätöksiä. Me tulemme näkemään. En nyt tässä ennusta mitään askelta eteenpäin, mutta todennäköisesti noin kuukauden päästä minulla on selvempi kuva tilanteesta. Mutta tässä asiassa on tehty valtavan paljon töitä. Valtion tukiin liittyen minulla ei ole nyt mahdollisuutta tai aikaa esitellä koko tilannetta. Minä valmistelen siitä läpikäymistä. Uskon, että tämä on tärkeää. Voisin muutamalla sanalla esitellä arvioinnin. Uskon, että valtion tukea pitäisi mahdollisimman paljon käyttää kasvun tukemiseen ja kasvua tukevien toimien tukemiseen ja yhtenäismarkkinoiden suojelemiseen ja julkisen rahan käyttämiseen sellaisella tavalla, että voisimme varmistaa, että ei yhtenäismarkkinoille synny esteitä, vaan niitä päinvastoin poistetaan yhtenäismarkkinoilta. Ja samaan aikaan voisimme käyttää julkisia varoja kasvun tukemiseen älykkäällä tavalla. Ja tässä älykäs tarkoittaa sitä, että toimimme tavalla, että emme aiheuta lisätaakkaa julkiselle taloudelle, vaan päinvastoin pyrimme toimimaan niin, että voimme auttaa jäsenmaita ja hallituksia säästämään rahaa tai ainakin olemaan hukkaamatta julkisia varoja. Tämän jälkeen he saavat päättää, kuinka kansallisissa budjeteissa oleva raha käytetään. Nämä varathan ovat heidän päätettävissään. Ja näitä kontrollivälineitä käyttäen me voimme auttaa heitä tarkintamaan prioriteettejaan ja tavoitteitaan, kun he tekevät omaa työtään ja voimme välttää näin erilaisia esteitä ja varojen haaskaantumista. Kuinka sitten teemme tämän? Me päivitämme nyt arviointia ja meillä on hyvin paljon suosituksia. Meillä on 37 kansallista suositusta tällä hetkellä ja näitä suosituksia täytyy päivittää. Se täytyy tehdä yhtenevällä tavalla yleisten prioriteettien ja tavoitteiden mukaisesti ja samaan aikaan meidän täytyy mahdollisimman paljon yksinkertaistaa toimintaamme ilman, että investointien laatu kärsii, mutta meidän on pakko kiinnittää tässä pieniin ja suuriin tapauksiin lähestulkoon yhtä paljon huomiota. Näinhän ei ole esimerkiksi fuusioiden kohdalla, kun ajatellaan, että saattaa tapahtua pieniä fuusioita, jotka eivät aiheuta mitään vakavia seuraamuksia sisämarkkinoilla – Tässä tapauksessa meidän täytyy tarkastella, kuinka meillä voisi olla yksinkertaisempi tapa hoitaa pieniä tapauksia, niin että voisimme ehkä minimoida tästä koituvaa taakkaa. Täytyy ottaa huomioon, että me joudumme kuitenkin käsittelemään kanteluita. Ja puolet tapauksista, joita me käyttelemme, käsittelemme päivittäin, ovat sellaisia, että ne ovat kanteluista lähteneitä. Meidän täytyy käyttää oikeudellisia mahdollisuuksia ja välineitä, joita meillä on, ja oikeuden säännöllisiä mahdollisuuksia, jotta voisimme paremmin keskittää toimintaamme koskittua suurempiin kysymyksiin, kuten olemme tehneet hiljattain ja jotta voisimme sitten pieniä tapauksia yksinkertaistaa mahdollisimman paljon. Me tulee sitten julkisiin hankintoihin. ja käyttöoikeussopimuksiin. Me pyrimme saamaan mahdollisimman paljon linjoille julkisiin hankintoihin liittyvät säännöt niitähän on muutettu. Michel Barnier on tehnyt ehdotuksia liittyen julkisiin hankintoihin. Te olette parlamentissa keskustelleet tästä ja neuvoston tasolla on keskusteltu tästä. Ja yritämme saada nämä menettelyt mahdollisimman paljon samoille linjoille, mitä tulee julkisiin hankintoihin. Tämä ei aina ole mahdollista. Me voi aina käyttää samaa menettelytapaa. Esimerkiksi todetaan, että koska on julkinen tarjouskilpailu ollut tai järjestetty, emme voi mitään tukia antaa, mutta meillä pitää olla parempaa koordinaatiota. Sitten digitaalisten markkinoiden esteet, ne ovat yhä liian vahvoja. Miksi näin sitten on? Joskus siksi, että säädökset aiheuttavat esteitä ja tämähän on teidän tehtävänne poistaa ne kilpailupolitiikka ei puutu säätelyyn. Jos on säätelyä, joka aiheuttaa esteitä tai säilyttää esteitä markkinoille, se on teidän tehtävänne päästä niistä eroon. Minä uskon vahvasti siihen, että säätely ja kilpailupolitiikka voivat tukea toisiaan. Ja kilpailun tukeminen voi auttaa. Näitä kahta asiaa tarvitaan, kun halutaan päästä lentoon. Me emme voi kaikkia säätelyn kautta tai kilpailupolitiikan kautta ratkaista. Esimerkiksi mobiilimarkkinoilla minä en voi kaikkia kilpailuvälinein ratkaista, eikä toisaalta kaikkia ongelmia voida sitten lainsäädännöllisesti ratkaista. Tarvitsemme molempia copyright, tekijänoikeudet, nämä ovat suuria kysymyksiä, hyvin vakavia kysymyksiä, ja näissä meidän pitäisi olla innovoivia tulevina vuosina. Me emme voi tekijänoikeuksien suhteen toimia digitaalisella aikakaudella samoin kuin ennen analogisella aikakaudella. Joissakin tapauksissa voimme käyttää samia ja välineitä, kun haluamme suojella tekijöitä ja heidän oikeuksiaan, oikeuksia, jotka kuuluvat tekijöille. Mutta joissakin tapauksissa meidän pitää löytää uusia tapoja saada samat päämäärät saavutettua. Tässä internet on muuttanut pelin säännöt ja meidän pitää näihin muutoksiin reagoida. Sitten sosiaalilausukin, minä olen kyllä sen kannalla. Tiedän, että tässä huoneessa on kollegoja eri poliittisista ryhmistä komissiossa, neuvostossa on erilaisia poliittisia näkökulmia, kuten tiedätte. Minä hyvin paljon odotan sitä, mikä enemmistö tulee tässä asiassa olemaan. Sitten patentit. Minä en ymmärtänyt aivan, mitä tarkoititte sillä, että bioteknisiä, bioteknologisia innovaatioita suojellaan. Me käsittelemme IT-alalla patentteja. Tähän liittyy myöskin standardoiminen, kuten mainitsin, ja on aivan selvää, että tässä markkina, hallitsevan markkina-aseman omaavilla on hyvin suuri mahdollisuus toimia markkinoita vääristävästi, kun patenttia käytetään – niin, että vaikka sitä ei välttämättä tarvitta, sen noudattaminen tai siihen turvautuminen on välttämätöntä, joten, jotta voitaisiin olla yhtä sopivia toisen tuotteen kanssa. Joten näitä patenttikysymyksiä me käsittelemme. Sitten vuoden 2009 jälkeen olemme käsitelleet monia tapauksia Ähm, lääkealalla liittyen patenteihin ja niiden käyttöön, geneerisiin lääkeaineisiin ja lääkeyrityksiin. Meillä on muutamia ähm, kartellitapauksia, muistan ne hyvin, jossa ongelmia oli geneerisiä rinnakkaislääkkeitä tuottavissa yrityksissä. Tällaiset tilanteet äh, luovat dominovaa asemaa markkinoilla ja meidän täytyy olla hyvin tietoisia siitä. Samaan aikaan meidän pitäisi olla varovaisia, ettemme kuitenkaan murskaa innovaatiomahdollisuuksia, sillä patenttihan on hyvin vahva kimmoke innovoinnille, mutta kuitenkin sillä on samaan aikaan oltava jonkinlaisia rajoitteita, sillä patentien väärän käytöllä voi olla hyvin negatiivisia seurauksia monille ihmisille. Thank you very much for dealing with... Hyvä, kiitos, että otitte kaikki nämä asiat esiin. Nyt meillä on vartti aikaa jäljellä. Minulla on kuusi puhujaa täällä vielä, ellei joku muu vielä halua. Joten otamme ne kolme ja kolme, joten jokaisesta poliittisesta ryhmästä yksi. Ai, Valdisar haluaa myös panen teidät tänne eli Ryyle, Kosesnik ja Obermeier ensin. Ja nopeat kysymykset. Ja yksi kysymys olisi myös avuksi. Ja sitten Koferaci, Carriere de Campos, Piilan ja Baldassar. Siinä se. Rob Ryyle. Monet, eh, ovat täällä jo, monet asiat on täällä jo mainittu ja sen vuoksi otan vain yhden asian, eli internetmaksujärjestelmä. On totta, että täytyy olla tässä varovainen, että eh, ei synny vääristymiä markkinoille, mutta internetmaksujärjestelmässä luottamus on myös hyvin tärkeää. Tämä jäi teidän puhuessanne hieman eh, jalkoihin, Eli tätä käytetään vain, jos tämä toimii ja että luotetaan sen toimivuuteen. Ja tämä on hyvin tärkeää kansalaisille, että heillä on sellainen tunne, että heillä ei ole tarpeeksi tavallaan suojaa. Ja sen lisäksi haluaisin vielä kysyä äh, valtion tuesta, valtion avusta. Totta, te sanotte että erityisesti näitä pieniä äh, tukia pitää kohdella toisella tavalla kuin suuria. Ja tätä pidin hyvänä Marion Montin kertomuksessa. Hänen on tehnyt monissa tutkimuksissa selväksi sen, että valtion apu on johtanut mahdollisesti liialliseen byrokratiaan, joka tuo mukanaan myös kuluja ja tätä pitäisi älyttömästi yksinkertaistaa. Voisitteko te kertoa, millä tavalla nimenomaan näiden pienten kohdalla voitaisiin yksinkertaistaa valtion tukijärjestelmää? Uh, thank you very much. Uh, Kiitokset sitten Kosicnik. Chairman. Uh, voy a usar la lengua de Cervantes. Kiitoksia. Käytän tässä Cervantesin kieltä niin, että ei, ei mitään jää viestistä hukkaan. Hyvä puheenjohtaja. Haluaisin sanoa äh, sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan näkökulmasta. John Dari, Michel Barnier ja Joachim Almunia tekevät erittäin hyvää työtä. Voisimme osoittaa heille suosiota eri ryhmienkin riveistä täällä. Olen kuitenkin huolissani puheessanne yhdestä lyhyestä sanasta, joka jäi vähän piilonkin. Se koski varojen etsimistä oman poliittisen ryhmäni näkökulmasta haluaisin tietää, onko meillä komission taholta minkäänlaisia takeita. Nyt kysyn tätä teiltä komission puheen, varapuheenjohtajana siitä, että, että, ei tule, että onko tulossa uutta, uusia lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat uusia veroja, eli uusia resursseja. Kiitoksia. Very good. Congratulations on your excellent Spanish also. Kiitokset ja onnittelut erinomaisesta Espanjastakin. Sitten Obermann. Danke, Herr Vorsitzender. Ich werde mich gleich direkt... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin puhua kartelioikeudesta. Komissio kertoi meille nämä 12 eh, uutta oikeusvälinettä eh, silloin, kun rikotaan kilpailuoikeutta. Ja se on erityisen tärkeää eh, nimenomaan pienille yksityisille ja jos he haluavat on ollut ongelmia nähdä näitä kaikkia asiakirjoja. Ja tämä on johtanutkin myös tiettyyn oikeus mm, epävarmuuteen. Ja minusta sen vuoksi tämä ohjelma, sitä täytyisi selkeyttää. ja millä tavalla tässä sitten toimitaan jatkossa. Ilman, että meillä on kunnolliset säännöt, niin tämä tulee johtamaan oikeudelliseen sirpalloitumiseen. Eli päätöksenteossa, ketkä päättävät, menenkö se kansallisiin tuomioistuimiin vai ei. Eli tilanne on, ei ole mitenkään mukava. Ja pelkään, että tässä tämä johtaa myös tällaiseen äh, shoppailuun sillä tavalla, että valitaan aina sitten se jäsenvaltio, jossa on paras, äh, parhaat edut ja missä, missä parhaiten asiat hoidetaan. Millä tavalla äh, komissio aikoo tähän puuttua ja miltä aikataulu näyttää? Onko jo ehdotuksia ja mihinkä suuntaan se menee? Uh, thank you for those questions. Uh, Commissioner. Kiitokset ja sitten komission jäsen. Gracias, presidente. Ya que... Kiitoksia puheenjohtaja. Kun eh, herra Kosutin esitti kysymyksen Espanjalla, niin, espanjaksi, niin en vastaanpa siihen eh, tällä kielellä, jota niin hienosti puhuitte, joka on omanikin. Ensinnäkin maksujärjestelmästä käyttäjien luottamusjärjestelmin on tietysti valtavan tärkeä asia. Se ei suoraan liity kilpailu kykypolitiikkaan, mutta se on valtavan tärkeä asia. Tätä en voi kieltää, enkä tätä kyseenalaista. Olen aivan yhtä mieltä teidän kanssanne joka kerta, kun maksamme jotain internetin kautta, luottokortilla tai debitkortilla, joka kerta pohdimme, voikohan joku laittomasti käyttää meidän tietojamme. Minulla ei ole tähän mennessä ollut mitään kielteisiä kokemuksia. Minulta velotettiin aina se, mikä, mitä pitikin, eikä koskaan velotettu sen enempää. Eikä minun tietojeni ole käytetty mihin, mitään muuta tarkoitusta varten, joten kyllä minun luottamukseni päivä päivältä kasvaa näihin järjestelmiin, mutta jos vielä jotakin lisää voitaisiin tehdä. Tässä en ole itse asiantuntija, mutta jos jotain voidaan vielä tehdä, niin se olisi hyvä, koska varmastikin tämä on tulevaisuuden maksutapa yhä vähemmän tullaan saamaan laskuja ja vähemmän satelleita, vähemmän kolikoita ja yhä enemmän tulemme käyttämään hiiren klikkausta ja tämä varmaankin lisää kulutusta, joka meitä kyllä auttaa. Sitten näistä pienistä tuista emme, kuten sanoin aikaisemmin, emme voi hylättää valituksia. Meidän on vastattava kaikki kiinni valtiotuki valituksiin, jotka meille tulevat. Sen sijaan olemme aloittaneet jo työn ja aiomme yksinkertaista mahdollisimman pitkälle näitä analyysin menettelyjä, jotka koskevat pieniä tukia. Toimiin on jo ryhdytty aikaisemmin. Meillä on de minimis-sääntö, jolla määritellään kynnys, jonka alapuolella ulkopuolelle jäävät, jääviä summia ei pidetä valtion tukina. Ja valtion tukiuudistuksissa, joihin viittasin, haluaisin nostaa tätä vähimmäiskynnystä. Saa, saa nähdä, mihin asti kynnys saadaan nostettua. Sitten on yleinen ryhmäpoikkeus, joka antaa mahdollisuuden sille, että ei ilmoitettaisi tukia, vaikka niitä vaikka ne saattavatkin olla sopimuksen mukaisia valtion tukia. Tänä päivänä 80 prosenttia valtion tuista, joista meille tulee tietoja, jotka me rekisteröimme, kerätään kansalaisten, kansallisten järjestelmien kautta, joten emme niitä yksittäisesti analysoi, vaan analysoimme vain kansallista ohjelmaa. Ja tämä on tie, jolla on menty eteenpäin ja jossa on vielä mentävä eteenpäin. On totta, että tästä vastapanos, millä olisi päästävä eteenpäin paljon enemmän, koski sitä, että olisi vahvistettava jälkikäteisvalvontaa, koski sitä tapaa, jolla tukia saadaan käyttöön kansallisten ohjelmien kautta. Uskon, että näiden muotoilujen ja järjestelmien kautta voidaan yksinkertaistaa tukijärjestelmää ja se on hyvin tarpeellista. Yksinkertaistelua tarvitaan lisää. Joskus konkreettisen valtion tuen tutkimisen menettelyn kesto on hyvin pitkä ja usein katsotaan komission ja kilpailupääosastoon päin ja sanotaan, että te olette niin hitaita ja minä sitten vastaan ja kahteen kertaan olen näin joutunutkin jo vastaamaan kahdelle jäsenvaltion edustajalle, olen joutunut sanomaan, että emme me viivyttele, vaan te olette hitaita antamaan meille tietoja käyttöön, joita tarvitsemme päätöksentekoa varten. Tässä me emme voi osalta samoja laillisia määräaikoja, joita meillä on esimerkiksi fuusi, fuusioiden yhteydessä, mutta joissa meidän pitäisi päästä, päästä mahdollisimman järkeviin määräaikoihin. Sitten uusista eurooppalaisista veroista kilpailu. Alalla ei ole mitään tällaista toimivaltaa. Meillä on paljon päätösvaltaa komissiossa, mutta minä en voi hyväksyä veroja, joten olkaa aivan rauhallisen mielin. Sen sijaan pyrimme käy- vetämään ja perimään takaisin huonosti käytettyjä julkisia varoja tai tuomaan varoja julkiseen arkkuun vuodesta 2010 alkaen koskien tukien perimistä ja sakkoja. Näitä kautta, tätä kautta saatiin yli 3 miljardia euroa. Vuonna 2011 summa oli vähäisempi. Päätöksiä tehtiin vähemmän ja tekemämme päätökset eivät merkineet niin korkeita sakkoja. En voi tietää vielä, mikä tulee olemaan luku vuonna 2012, mutta meillä on joitakin tapauksia, jotka ovat sellaisia, että mikäli päätöksemme johtavat sakkoihin, niin kyllä saadaan sakkoja, jotka eivät tuo ehkä niin paljon kuin jotkut verot, mutta ne kyllä tulevat parantamaan hieman julkisen talouden vaikeaa tilannetta kartelleihin. Äh, äh, komissio asettaa sakkoja kartelleille, mutta jäsenvaltiot ne perivät ja Mm, ja sellaiset valtiontuet, jotka eivät ole mukaisia peritään niin, että edunsaaja äh, ähm, on ne jäsenvaltioille. Toisin sanoen me emme tee työtä oman etumme nimissä, vaan, vaan autamme jäsenvaltiota saamaan lisäresursseja käyttöönsä. Sitten asiakirjojen käyttöön saaminen, tämä on erittäin tärkeä asia. Komissiolla on sääntöjä, jotka koskevat asiakirjoihin tutustumista. Ne ovat varsin mm, avoimempia ja sallivampia kuin muissa toimielimissä. Ollaan juuri keskusteltu kilpailukyky pääosaston kanssa tietystä asiakirjoista meidän omien sääntöjemme mukaan joudumme antamaan paljon enemmän tietoa kansalliselle parlamentille – kuin mitä Euroopan keskuspankki tai mikä tahansa muu toimielin, jolla on hallussaan eh, näitä asiakirjoja mukaan lukien tämän parlamentin vetomukset. Kilpailualalla meillä, meidän on oltava hyvin tietoisia rajoista, eh, siitä, että mitä asiakirjoja annetaan kenenkin nähtäväksi. Jos annamme Euroopan parlamentille asiakirjojen käytettäväksi. Meidän on pidettävä varaamme, koska jos ylitämme tietyt rajat, saatamme rikkoa äh, salais- liikesalaisuuksia. Tai vaikkei niinkään tehtäisi, voi olla, että lannistamme yhteistyötä, joka on tarpeen, jotta meidän tutkimuksemme kartellin suhteen menevät eteenpäin. Joten meillä on tällaisia tiettyjä rajoja, joista meidän on pidettävä kiinni mutta niiden rajoissa minä kyllä suosin avoimuutta niin, että kaikki, joilla on legitiimi intressi, voisi saada asiakirjat käyttöönsä. Nämä eivät ole meidän omaisuuttamme, ne ovat asiakirjat, jotka ovat halussamme, mutta ne eivät ole meidän. Sitten vielä tästä viimeisestä huomiosta. Joillakin alueilla on edetty lähentymistä päin menettelyprosesseissa ja oikeus paikkakäsittelyissä niin, että vältettäisiin tämä oikeuspaikkakilpailu. Meillä on oltava sääntö esimerkiksi koskien sitä, missä vaiheessa kansalliselta kilpailuviranomaiselta asiat siirtyvät kilpailuun tai, tai muissa tapauksissa. Nämä säännöt toimivat oikein hyvin ja monissa tapauksissa voidaan välttää se, että, että kun esimerkiksi jätetään ilmoitus fuusiosta tietylle kansalliselle viranomaiselle eikä Euroopan komissiolle, niin että tätä, tällä tavalla voitaisiin jotenkin kiertää sääntöjä. Tällä alalla toimimme hyvin. Jos nyt viittaatte siihen suhteeseen, joka liittyy tähän julkisen täytäntöpanovelvoitteen niin kuin public enforcementin ja private enforcementin välillä. E, eli esimerkiksi kun joudutaan antamaan korvauksia kilpailusäännöstön rikkomusten takia. Tässä meillä on valtuus, valtuuksia. Parlamentti äänesti tässä kuussa hyvin tärkeästä päätöslauselmasta koskien joukkokanteista. Meidän kannaltamme meidän on otettava huomioon sekä yksittäiset kanteet että, julk- että ryhmäkanteet ja näin tunnustetaan myös Euroopan parlamentin julkilausumasta ja päätöslausumassa ja meidän on päätettävä, kuinka meidän eteenpäin komission työohjelmassa olevat ehdotukset. Minä tulen tekemään lainsäädännöllisiä ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle koskien kilpailuoikeuden yksittäistä yksityistä täytäntöpanoa, eli eli vahinkojen korvausta, kun kyseessä on kilpailulainsäädännön rikkomisesta aiheutuvat vahingot. Uh, well, colleagues, I still have... Hyvät kollegat, minulla on täällä neljä puheenvuoropyyntöä. Komission jäsen on suostunut olemaan hieman kauemmin. Koferaati, Pereira, Kampaspil ja Valdesaari. Voisitteko te olla ystävällisiä kysyä lyhyen ytimekkään kysymyksen kukin? Koska meillä on tämä sitten seuraava eurooppalainen standardisointipaketti täällä jo eh, esittelijä komi paikalla. Joten eh, koferaati yksi kysymys. Grazie Presidente. Un... Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi selkeä kysymys. En tiedä, Onko tämä miellyttävä vai hyvä komission jäsen? Muistutitte meille erittäin huonosta Euroopan maiden taloudellisesta tilanteesta. Jotkut ovat taantumassakin ja päätitte puheenne toiseen muisteluun, Mittäin ähm, oman äh, äh, puheenjohtajani Maria Montin äh, puheesta, jonka mukaan tarvittaisiin vahvemmat sisämarkkinat ja puhutte myös kansalaisten vähäisestä kiinnostuksesta asiaan. Nämä liittyvät toisiinsa. Minulla on sellainen vaikutelma, että silloin kun talous menee huonosti, työmme muuttuu vaikeammaksi, koska on korporaatioita, monopoleja, jotka voimakkaammin vastustavat kasvu on hitaampaa ja pyritään pitämään kiinni menneestä. Mutta pyhdinkin nyt tässä sitä Tarvittaisiinko tässä komission taholta erityisiä ponnistuksia? Mielestäni mitään töitä ei pidä keskeyttää. Jos komissiolta tulisi ponnistuksia resurssien perimiseksi ja saataisiin kor- kas- kasvua aikaan keynesiläisesti, voi olla, että muuten meidän työmme tulee monimutkaisemmaksi. Uh, there was a definite sting in the tail to your question. Uh, um, professor Correa Sitten Correa de Campos. Comissário, uh, muito, muito agradeço o facto de se ter referido ao colega. Kiitos uh, komission jäsen. Te puhuitte näistä joukkokanteista ja sanoitte, että te otatte esityslistallenne myös näitä oikeus, yksityisoikeudellisia kartellioikeuden tai oikeastaan kilpailuoikeuden käyttöä. Mikä tilanne on sitten esimerkiksi kansallisten telekomyritysten kohdalla? Kai komissio on ne, valvoo niitä, eikö? Ja, ja antaa niille sakkoja. Mutta joka kerta nämä jäsenvaltiot yrittävät äh, puolustautua, koska heidän mielestään kysymys on strategisista asioista ja äh, onhan äh, kansalaisilla hieman hankalaa sitten, kun kansallista telekomyritystä syytetään siitä, että ne ovat rikkoneet lakia vastaan ja, ja rikkoneet esimerkiksi monopolilakia. Joten mikä on kilpailuviranomaisten asema, eikö niitä ole tarpeeksi? Mitä komissio voi tehdä, jotta voitaisiin vahvistaa kansallisia kilpailuviranomaisia? Thank you very much. Um, Adam... Sitten äh, Adam Bielen. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie komisarzu, chciałbym wrócić do kwestii opłat. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, haluaisin palata kysymykseen maksuista ja veloituksista, joita veloitetaan, kun käytetään luottokorttia. Puolan kansallispankki julkaisi näistä maksuista tutkimuksen, joka sanoi, että nämä maksut ovat kaksi kertaa suurempia minun maassani kuin yleensä Euroopan unionin jäsenmaissa, välillä jopa kahdeksan kertaa suurempia kuin muissa maissa. 1,6 prosenttia loppusummasta laskutetaan, kun maksetaan visalla. Ja muissa maissa nämä maksut ovat aivan erilaisia. En ymmärrä oikeastaan, miksi minun maassani ne ovat niin korkeita. Eräät kauppojen omistajat sanovat, että nämä suuret maksut aiheuttavat sen, että asiakkaat eivät halua luottokortilla maksaa. Siksi haluaisin viitata siihen, mitä te sanoitte liittyen erilaisiin maksuihin maksutasoihin jäsenmaissa. Eroja todellakin on olemassa ja haluaisin kysyä, suunnitteletteko te mitään säätelyä näihin maksuihin? Ehkäpä tästä on, tätä on käsitelty maksukortteihin liittyen komissiossa, mutta haluaisin kuulla teidän mielipiteenne. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten vielä viimeinen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun olen viimeinen, pidänkin edestä ohjeista Hyvä komission jäsen. Julkisten, talo, julkisten hankintojen säännönmukaisuuden avoimuus, erityisesti yhteisövaroin tehtyjä hankintoja, tämä on erittäin tärkeää sisämarkkinoiden ja kilpailu, kilpailun toimimiselle, mutta edelleen tänä päivänä on paljon yrityksiä, joilla on vaikeuksia osallistua julkisiin hankintakilpailuihin, erityisesti maihin, jotka ovat hiljattain liittyneet EU-hun. Ja on vaikeus, vaikeuksia päästä niihin hankintamenettelyihin. Esimerkiksi esimerkiksi on ammattilaisia, jotka ovat tämän maan asujia tai jotka ovat tietyissä rekistereissä mukana. Näitä vaadittu tai joitakin hankintaa. Päätöksiä on hylätty eikä EU voi tehdä paljonkaan, koska valtuudet koske, kuuluvat jäsenvaltioille. Mitä komissio aikaa tehdä ja mitä komissio aikaa tehdä erityisesti niissä tapauksissa, joissa nämä hankinnat rahoitetaan talvoite yksi rahoista, eli yhteisön rahoista. Kiitoksia. Muchas gracias, presidente. Dado que ha habido dos intervenciones en Kiitoksia. Täällä oli kaksi italiaksi ja yksi portugaliksi, niin minä puhun sitten Espanjaa. Kasvusta. Missä on kasvu? Tämähän on kysymys isolla kirjaimella. Toivon, että esitätte tätä että tämä kysymys esitetään myös neuvostokokouksessa huomenna eli huomenna, koska on aivan totta, että nämä budjettiin sopeutukset ovat täysin tarpeellisia monissa maissa Euroopassa. Ja on totta jo ennen kriisiä Euroopan talouksien kasvupotentiaali oli alhainen ja nyt kriisin aikana tai sen jälkeen se on vielä heikentynyt entisestään, joten on kasvatettava kasvupotentiaalia rakenteellisten uudistusten kautta. On totta, että rahoitusjärjestelmä on suurissa vaikeuksissa. Osittain se on aiheuttanutkin tämän kriisin ja osittain se on vaikeuksissa johtuen eh, kriisin jälkivaikutuksista eli valtionvelan kriisistä – joten emme voi luottaa sellaiseen rahoitusjärjestelmään, joka käyttää kaiken kapasiteettinsa tulevien kuukausien, että se tulevien kuukausina voisi rahoittaa reaalimarkkinoita, vaan sen on vielä vahvistettava omaa pohjansa ja, ja jatkettava vipu, vivutuksen vähentämistä Olemme siis hyvin monimutkaisessa tilanteessa. Mutta tarvitsemme kasvua, koska ilman kasvua rahoitusjärjestelmä ei tervehdy. Julkisen velan ongelmat eivät ratkea, eikä rakenneuudistukset anna toivottuja tuloksia. Kaikkein oikeaoppisin vastaus olisi se, että kyllä kasvu tulee luottamuksen kasvaessa. Ja se on totta. Mitä enemmän luottamusta on talouden toimijoihin, investoijiin, niin kuluttajiin, sitä helpompaa on löytää kasvua ja sille pohjaa. Mutta ei tämä vielä ole kaikki on totta. Ja tämäkin on oikeaoppinen vastaus, että on tärkeää, että ulkoinen kysyntä puuttuu tilanteeseen. Euroopan ympärillä on talouksia, jotka kasvavat aika paljon enemmän kuin omamme ja tulevat kasvamaan, joten ulkoinen kysyntä tulee auttamaan meitä, mutta sekään ei riitä. Olen yrittänyt sanoa sen ja uskon siihen, että kilpailupolitiikan välineet, joilla voidaan parantaa innovointiolosuhteita ja joilla voidaan poistaa esteitä uusille markkinoille tulijoille, tämä auttaisi kasvua näin on historiallisesti tämä on osoitettu, mutta tämäkään ei vielä riitä. Minun mielestäni on käytettävä sisämarkkinoita täysin. Sisämarkkinat tä- tä- toimivat kunnolla, mikäli poistamme mahdollisimman pitkälle vielä olemassa olevat esteet analogisilta markkinoilta, erityisesti koskien palveluja. Gebhard, Rova Gebhardt tietää tästä paljon – ja sitten äh, digitaaliselta sisämarkkinoilta, siellähän olemme vasta aloittaneet äh, esteiden purkamisen työn. Mutta uskon, että tarvitaan myös kysyntää. Jos ulkoinen kysyntä ei riitä, niin meillä on vielä yksi keskustelu käymästä. Ja tämä ei ole enää oikea oppista, mutta sanon sen kuitenkin, kun olen sanonut sen monen kertaan julkisesti yksityisesti. Minä uskon, että kun ajatellaan näitä talouksia, jotka ovat sisämarkkinoiden sisällä – siellä olisi keskusteltava vakavasti siitä, kuinka voidaan lisätä euroalueen sisäistä kysyntää, investointeja ja kulutusta. Muussa tapauksessa ei saada tilejä täsmäämään eikä kasvua nousuun. Tämä on minun lyhyt vastaukseni teidän yksinkertaisen kysymykseen. Sitten Korea de Campos. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että on vahvastettava kilpailukykyviranomaisia Portugalin tapauksessa uskon, että tämä on yksi niistä suosituksista, joita tämä niin sanotun Troikan ohjelma tarjoaa äh, rahoitustukea äh, vastaan. Tämä ei ole ainoa tapaus. On muitakin maita, joissa e- ohjauskauden äh, tai erityisohjelmien kautta mennään tähän suuntaan. Euroopan komission tehtävänä on ollut, ja olemme vuodesta 2004 asti työstäneet Euroopan kilpailuverkostoa. Uskon, että siellä tämä koordinaatio eurooppalaisen kilpailuviranomaisen, eli komission ja 27 kansallisen viranomaisen välillä ei, ei ole vielä riittävän vahva. uskon, että tämä on sellainen malli, jota voitaisiin ja jota pitäisi analysoida – toisen, toisten jul, olemassa olevien julkistahojen kohdalla, kun kyseessä on sellaiset tahot, jotka eivät koordinoi riittävästi saadakseen hyötyä toiselta. Joka kerta, kun me 27 kansallista kilpailuviranomaista ja komissio kokoonnumme yhteen ja kes- keskustelemme yhteisistä tavoitteistamme, kokemuksistamme, parhaista käytäntöistämme ja esteistämme, opimme toiseltamme ja lähdemme sieltä vahvistuneena pois. Joka kerta kun tehdään yhteistyötä yhden konkreettisen tapauksen ratkaisemiseksi, ei ainoastaan Euroopan rajojen kanssa sisällä, vaan kun teemme yhteistyötä myös Pohjois-Amerikan, Japanin, Korean tai jonkun muun maan kanssa, tietyn kilpailukysymyksen kanssa globaalissa taloudessa vahvistamme toinen toisiamme ja saamme toisiltamme hyötyä. On totta, että budjettivaikeuksien aikana ei ole mitenkään mukavaa sanoa maille, että olisi käytettävä lisää resursseja kilpailuviranomaisen parempaa toimintaa, mutta joka kerran kun minä näen, että tällä, kun käytetään alimpina äh, julkistalouden vahvistamista ja näin lasketaan kilpailuviranomaiselle annettuja varoja, niin aina nostan punaisen kortin minusta. Se merkitsee vihollisen puolella pelaamista eikä hyödynnetä taloutta, joka pyrkii pääsemään ulos kriisistä. The case uh, Mitä tulee tähän uh, Puolan tapaukseen luottokorttien maksuista, minä käytän tätä esimerkkinä useissa julkisissa keskusteluissa äh, ja puheissani, kun puhumme tästä Euroopan tason äh, julkisesta maksujärjestelmästä. Käytän Puolan esimerkkiä kaikkein korkeimpana, kalleimpana esimerkkinä Euroopasta. Me käsittelemme nyt ainakin osa ongelmaa. Me käsittelemme nyt tätä Mastercard-korttiasiaa. Se on tuomioistuimessa ja Visa kortti on osittain soviteltu, osittain se on vielä auki. Ja me sitten me käytämme myös näitä mifejä, joka liittyy siis näihin maksuihin, joita luottokorttiyritykset saavat kauppiailta, käyttäjiltä. Osa näistä maksuista tulee kortin myöntäjältä, eikä se ole ongelma kilpailulle EUn tasolla. Tähän mennessä tiedän tapauksia, jossa kansalliset kilpailuviranomaiset ovat lähteneet toimimaan. Esimerkiksi yhdessä jäsenvaltiossa on erittäin korkeat maksut ja Toisissa tapauksissa puhumme kuluttajasuojatapauksista, eli siis ei välttämättä kilpailu, vaan kuluttaja-asioista, joka on sitten taas minun toimivaltuukseni ulkopuolella, mutta tämä on todellinen asia. Ei ole ensimmäinen kerta, kun puhun julkisesti tästä. On tehty tiettyjä aloitteita, jotta luotaisiin tällaisia vaihtoehtoisia toimijoita eurooppalaiselle maksujärjestelmälle. Ja yksi näistä on hyvin tunnettu eurooppalainen nimi. Kun minä katsoin niitä ehtoja, joita Prima Fasis ehdotti vaihtoehtona, vaihtoehtoiseksi maksujärjestelmäksi, niin totesin, että ne maksut, joita he halusivat, olivat vielä korkeammat kuin ne, nämä nykyiset perinteiset toimijat. Joten anteeksi nyt, nyt toki minä arvostan kovasti tätä eurooppalaista henkilöä tai toimijaa, joka sitten esittelee tämän oman esityksensä. Hänen pitäisi tulla minun luokseni, jossa on matalammat maksut. Miksi minä tukisin korkeampia maksuja, kun on palveluita, jossa on matalammat maksut? Se ei ole minun tehtäväni. Minun tehtäväni on pyrkiä sanomaan kaikille, että alentakaa maksuja. Me yritämme tässä nyt selvittää, mitkä ovat soveliaita, käypiä tasoja. Tämä ei ole ollenkaan helppo asia. Me yritämme tässä nyt löytää soveliaan tason. Ja tämän vaikean analyysin lopuksi, ehkäpä jonain kauniina päivänä, me voimme todeta, että tähän tarvitaan säätelyä. Ehkä. Ehkä. Se on asia, jota ei ole otettu esiin ainoastaan Euroopassa, vaan myös USAssa. ja siellä ollaan jo säätelemässä tiettyjä asioita ja tämä on herättänyt vihaisia reaktioita tietyissä pankkipiireissä, mutta asia on hyvin tärkeä. Sitten vielä lopuksi syrjiminen julkisissa hankinnoissa. Nämä ovat asioita, joita tulisi käsitellä sisämarkkinajärjestelmillä. Eli nämä, tällainen ei ole asetusten mukaista ja kollegani Äh, Michel Barnier ryhtyy toki äh, rikkomusmenettelyihin, mikäli ei oikealla tavalla sovelleta julkisten hankintojen sääntöjä. Uh, Kiitokset oikein paljon siitä, että tulitte joukkoomme ensimmäisen kerran, kuten sanoin. Ja te näette, miten suurta mielenkiintoa tämä herätti, koska kiirettä piti. Ja kutsumme teidät mielellämme uudelleen tänne, koska on vielä paljon asioita, varsinkin se, jonka minä otan vielä erikseen esiin liittyen näihin ryhmäpoikkeuksiin online kaupassa. Emme ehtineet siihen ja pidättäydyin esittämästä tätä kysymystä, mutta teen sen seuraavalla kerralla. Uh, so, ladies and gentlemen, um, I apologize. No niin, hyvät naiset ja herrat. Pyydän anteeksi esittelijämältämme Laura Komilta. Hän joutui tässä odottamaan, mutta varmastikin me voimme tässä nyt äh, tiukentaa vauhtia ja saada kiinni aikataulusta. Aloitamme keskustelun. Keskustelemme nyt tarkistuksista tästä erittäin tärkeästä mietinnöstä eurooppalainen standardointi, josta on tehty tämä aikaisemminkin jo eh, lainsäädäntömietintö. Eli nyt annan hänelle puheenvuoron. Hän saa kertoa näistä tarkistuksista ja suurin osa varjoistelijoista on paikasta Charles de Mose, herra Kreutzmann puhuu varmaan Mandersin puolesta. Teettekö te paluun tähän valiokuntaan? sen jälkeen, kun olette olleet tuolla maanpaossa teollisuusvaliokunnassa. Ryyle on paikalla. Kosisnik joutui lähtemään pois hän tapaamaan tsekkiministeriä, mutta ehkä hän tulee paikalle. Ja olen myös iloinen, kun saan toivottaa tervetulleeksi Rova Liliana Brinkmannin ja Rova Weisenhornin, jotka ovat kaksi alan asiantuntijaa komissiossa tässä asioissa. Ja sitten eh, Rova Thomsen neuvostosta, onko hän paikalla? Ei. Ei ole. Ai herra Thomsen. Tai näin no niin, siis neuvosto on paikalla, mutta ei Rova Thomsen. Tervetuloa vain, saatte myös puheenvuoron, mikäli niin haluatte. Joten edustaja Komi, kertokaapas, mitä mieltä olette tarkistuksista. Grazie Presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin jo etukäteen pahoitella. Tässä meni toki komission jäsenen kanssa. Pitkän aikaa minulla olisi vähän pidempi puhe, koska näitä tarkistuksia on tullut paljon. Ne ovat varmasti hyvin tärkeitä. Todella pahoittelen, mutta varmastikin joudun käyttämään joitakin minuuttia enemmän. Me olemme nyt tässä arvioineet näitä näitä tarkistuksia, joita äänestetään 21. maaliskuuta, niistä äänestettiin tänään teollisuusvaliokunnassa ja haluaisin kiittää erityisesti tarkastuksista, joita hän te, halusitte tehdä, koska varmastikin ne on suunnattu juuri tähän työhön, jota viime eteenpäin. Olen lukenut ne ja perehtynyt niihin huolellisesti ja ne, niiden ansiosta saamme kokonaiskäsityksen näistä eri intresseistä. Tämä on työ, joka on nyt menossa loppua kohti, mutta se on alkanut jo aika kauan sitten. Olemme jo laatimassa kompromissitarkistuksia tärkeimmistä asioista, koska aion toimia niin kuin aikaisemmin, niin kuin olemme tehneet, eli pyrimme tekemään varjoesittelyiden kanssa yhteistyötä niin, että saadaan aikaan mahdollisimman laajasti hyväksyttyjä ratkaisuja niin, että meillä on kuitenkin tehokas väline kouluttajia ja yrityksiä varten Tämähän on meidän tärkein tavoitteemme. Seuraan myös tar- tarkkaan neuvoston työtä. Minun tavoitteenani ja varmaan meidän kaikkien tavoitteena on se, että tämä asetus hyväksyttäisiin ensimmäisessä käsittelyssä. Nyt menen sitten, äh, käyn läpi nämä kohdat. En nyt näitä 200, yli 200 äh, tarkistuksesta käy, käy läpi, mutta pyrin äh, ryhmittämään ne ensinnäkin asetuksen soveltamisala aset, mietinnön laatimisen vaiheessa olen tätä pohtinut ja olen äh, valinnut komission lähestymistavan, eli ei aseteta rajoja soveltamisalalla. Olen tehnyt tarkistuksen, jolla lisätään äh, vapaita ammatteja koskeva, äh, koskevan kohdan niin, että säilytettäisiin näiden palvelujen intellektuaalinen vapaus. Minulla on minun mielestäni olisi vaikea vahvistaa, että joku tietty sektori voitaisiin sulkea pois asetuksen soveltamisalasta, koska ne standardit saattavat olla hyödyllisiä kaikille sektoreille. Tämä on aivan avainasemassa oleva kohta ja meidän on analysoitava tätä. Tästä syystä en halunnut asettaa rajoituksia soveltamisalalle, vaan jättäisin päätöksen komissiolle, joka tulee arvioimaan tilannetta kuultuaan kiinnostuneita tahoja Paljon tarkistuksia on tullut eri poliittisilta ryhmiltä. Usein on haluttu sulkea tiettyjä sektoreita, kuten lääkärit, terveyshuolto, vapaat ammatit. Minun mielestäni me emme voi sulkea pois mitään tiettyä sektoria. Minä en halusi ottaa mitään selkeitä poissulkemisia koko sektoria koskien, vaan pikemminkin voitaisiin rajoittaa tiettyjä palveluja ja tavaroita. Sitten toinen kysymys koskee määritelmiä. Määritelmien osalta täällä on useita ehdotuksia. Arvostan niitä. Ne ovat kaikki sellaisia, jotka parantavat ehdottamamme tekstiä. Mitä erityisesti on ennen tunnustetusta standardin elimistä. 122 tarkistuksesta on yhtä mieltä ja standardi on on aina vapaaehtoinen. Nyt, nyt se on sitovassa välineessä, mutta se ei johdu standardista, vaan se johtuu juridisesta asiakirjasta, johon se liittyy. Ei pitäisi siis määritellä näitä määritelmiä näissä standardeissa, koska se on vapaaehtoinen järjestelmä. Sanokaa, jos menee liian nopeasti eteenpäin. Hyvä, kiitoksia. Niin kolmas kohta Yritän hidastaa, ei mikään ongelma. Niin kolmas kohta liittyy todella näiden, näiden sidosryhmien osallistumiseen. Minä kannatan sitä, että sidosryhmät voivat osallistua. Olisi mainittava selvästi myös muut kategoriat, kuten työntekijät, vammaiset järjestöt, kuluttajajärjestöt. Näiden kaikkien on annettava voimakas ratkaiseva panos standardeja varten tämän johdantokappaleessa asetuksella ei pyritä ainoastaan kilpailukyvyn parantamiseen, vaan tarkoituksena on tuoda panos myös sosiaaliseen osallisuuteen, ja tämä on se, mihin pyrimme sitten järjestäjien osa, äänestysoikeus liitä kolme en kannata sitä, että ne tuottaisi niiden todellista osallistumista työhön. Olisi saatava eri niin eri tahojen osallistuminen. Usein nämä ovat kuitenkin symbolisia osallistumisia, eikä, eikä ne ovat konkreettisia, vaan, ne de, vain toimet delegoidaan muille, muille. Sitten täällä on uusia artikkeleita pk-yrityksistä. Minusta tämä on keskeinen kohta meille kaikille. Se on kohta, jossa parlamentin on ilmastava itseään hyvin voimakkaasti. Olen tyytyväinen siitä, että monet kollegat ovat tehneet tämän suuntaisia tarkistuksia. Minusta tämä merkitsee menestystä, kun ajatellaan kunnianhimoista sisältöä pk-yritysten osalta. Minun on kuitenkin myönnettävä, että tässä asiassa on ollut erimielisyyksiä, mitä tulee standardisoinnin vapaassa saatavuuteen. Täällä on ollut myös tulkintaongelmia. Tässä asiassa olen pyrkinyt selvittämään sitä, mitä ymmärretään vapaalla saatavuudella, mitä se voisi merkitä. Se ei tarkoita, että voidaan, että standardit ovat vapaasti käytettävissä ilmaisesti, vaan se merkitsee sitä, että, että laaditaan näitä standardeja, se on aivan eri asia. Olemmekin kehittäneet määritelmän ja selvitelleet paremmin viittausta komission suosituksiin 361-2003 mikro- ja pk-yrityksistä ja niiden määritelmistä. Joku havaitsi, että, että tämä on, tulisi kalliiksi ja se aiheuttaisi vaikeuksia kansallisella ja maille, joissa pk-yritykset merkitsevät merkittävä panosta. Sitten täällä on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että rajoittaisiin vapaata saatavuutta mikroyrityksille toisen mukaan olisi erityisiä tariffit, jossa ei eriteltäisi yritysten kokoa. Nämä ovat kaksi vaihtoehtoa. Tästä haluaisin tietenkin kuulla muiden varjoittelijoiden, varjoesittelijöiden kannan. Haluaisin, että tässä ei olisi mitään väärinkäsityksiä. Meidän on taisteltava pk-yritysten puolesta erityisesti kun ajatellaan niiden osallistumista standardointijärjestelmään, meidän olisi löydettävä konkreettisia tehokkaita tapoja pk-yritysten osallistumiselle niin, että, että ne eivät aina joutuisi vain nielemään suurten säännöksiä. Mitä tulee pk-yritysten tukea, nämä eivät ole mitenkään minun keksimiäni. En minä mitenkään herännyt aamulla ja keksinyt näitä, vaan olemme todella kuulleet kuulemistilaisuudessakin siitä, kuinka Ranskan alueella tämä on konkretisoitu. Se on siis mahdollista, se on tehtävissä, sitä jo ollaan tekemässä ja tulokset ovat erittäin hyviä. Valitsin näiden toimien pakollisuuden. Se on totta, halusin antaa selkeän suunnan selkeät ohjeet sille, mihin suuntaan standardointia halutaan kehittää. Sitten ne tekniset erittely. Tämä on myös asia, joka on aiheuttanut vaikeuksia, kun ajatellaan termiä käyttö ja tunnustaminen. Haluaisin, haluaisin tätä korostaa. Alkuperäisessä komission ehdotuksessa mentiin siihen suuntaan, että että nostettaisiin näitä standardeja ja pidettäisiin kiinni kaksi. Minun ajatukseni on se, että että näitä kutsuttaisiin edellinen eh, teknistä erittelyksi eikä standardeiksi, koska on olemassa merkittävä ero näillä kahdella. Standardit ovat paljon pidemmälle meneviä, paljon monimutkaisempia välineitä. Ne edellyttävät eh, myös pidempiä menettelyjä. No, näin ollen, eh, mikäli näistä olen havainnut, että tässä asiassa on erilaisia ehdotuksia ja haluaisin kuulla teidän kantanne. Että ymmärtäisin tämän paremmin, niin että, niin että voisimme säilyttää tämän termin käyttö. Johdonmukaisen nimissä haluaisin sanoa, että en kannata sitä, että vaikka toisaalta voisi olla hyödyllistä säilyttää digialueilla standardien ja teknisten erityinen ero, mikäli markkinat hyväksyvät tämän, niin se voidaan ohittaa. Tämä on kuitenkin vapaaehtoinen järjestelmä, niin siksi on tärkeää mennä tässä eteenpäin. Sitten seitsemäs kohta. Niin en haluaisi pitkä, pitkästyttää teitä. Seitsemäs kohta. Monien sidosryhmien foorumit. Kuten olen sanonut, en vastusta missään tapauksessa sitä, että perustettaisiin tällaisia monien sidosryhmien foorumeita, mutta tämä olisi otettava mukaan tähän asetukseen. Ei pitäisi ottaa tähän asetuksen, koska meidän ei pidä luoda uusia, elime, uusia tahoja, jotka hidastuttavat prosessia. Tämä on todella vapaaehtoinen ja lähes kokonaan yritysten rahoittama järjestelmä, ja tästä syystä ei pitäisi luoda uusia tahoja. Tulevaisuudessa toki tarvitsee mikäli niin se on tarpeellista, näin voidaan tehdä. Mutta minusta ei ole tarpeellista, että asetuksen sisällä otettaisiin tähän jotenkin kantaa. Olisi parempi jättää komissiolle valinnanvapaus siitä, kuinka kuulemisia tehdään. Tämä on tekninen erityinen ala ja minusta tämä kuuluu enemmän komissiolle. Sitten viimeinen kohta. Rahoitus. Aivan lyhyesti rahoituksesta yleensä. Erityisesti mitä tulee eurooppalaisiin standardielinten rahoitukseen, me emme halunneet muuttaa sääntöjä, joita on ehdotettu, koska hyväksymme ajatuksen siitä, että tässä ensimmäisessä vaiheessa sääntöjen on oltava tiukempia niin, että voidaan niveltää tämä standardointimenettely hyvin. Haluaisin kuitenkin voimakkaasti todeta, että olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että sääntöjä on yksinkertaistettava tulevaisuudessa ja rahoituksen on perustet, perustuttava eh, menetelmille, joissa byrokratiaa kevennetään. Tätä varten on, tämän mukana onkin uudelle tarkastelu lausekeen ensimmäinen tammikuuta 2015 mennessä. Toivon, että komissio pyrkii tähän yksinkertaistamiseen ja byrokratian purkamiseen. Pyydän vielä anteeksi, että käytiin aikaa näin paljon nyt. Ja tämän puheenvuoron kollegoille haluaisin todella sanoa, että minun tavoitteeni tässä vaiheessa on saada aikaan lyhyt, täsmällinen, juridisesti täsmällinen teksti. Kyseessä on asetus, eli on käytettävä täsmällisiä termejä, jotta vältetään tulkintavirheet tai epäilyt olen myös sitä mieltä, että kyseessä on asetus, joka edellyttää, niin kuin komissio tai Janikin on sanonut, että edellytetään nopea toimintaa pk-yrityksille ja myös koko tuotantojärjestelmä se edellyttää tämän asetuksen hyväksymistä. Nyt jätän puheenvuoron teille. Kiitos. No, I think the whole idea is to have a proper discussion on the amendments. Uh... Niin, ihan hyvä, että me olemme nyt kykenemme keskustelemaan näistä tarkistuksista. Tiedän, että te tulette keskustelemaan myös näistä kompromisseista, jotka otetaan sitten jatkokeskusteluissa esiin. Herra Kreuzmannin on palattava hänen äh, vastuuvaliokuntansa. Häiritseekö Rova Chaldemossa, jos Kreutzmann tulee ensin? Tämä valiokunta on hyvin lähellä sydäntäni. Olen hieman vieralla heikolla jäällä tuolla tuo, muualla, muulla, muissa valiokunnissa. Mutta tänä aamuna äänestimme tästä asiasta ja se, mitä minä siellä nyt sitten opin, niin tuon esiin myös Mandersin kautta, mutta ottaisin ens, ensimmäisenä esiin rahoituksen. Ymmärrän, että tällä pyritään vähentämään kustannuksia pk-yrityksille. Se on järkeä ja kaikki haluaisivat tukea toki tätä. Mutta kun standardointiviranomainen tarvitsee rahaa toimijakseen, ja jos hänellä sitten on hyvin paljon pk-yrityksiä alueella, niin kysymys kuuluukin, kykeneekö hän toimimaan. Joten täytyy myös muistaa tällainen tilanne. Yleensä minä aina kannatan pk-yrityksiä, mutta mikäli jokin elin ei voi toimia sen vuoksi, että sillä ei ole rahaa, niin silloin siinä ei ole mitään järkeä. Se on minun mielipiteeni tästä. Muuten toisin nyt sitten vain esiin ne asiat, joita kollegani Toin Manders pyysi minua esittämään. Toin Manders on tyytyväinen äh, tähän mietintöön ja näihin tarkistuksiin. Ja tänä aamuna, kun äänestimme ITRE-valiokunnassa, se oli myös erittäin hyvä äänestys ja uskon, että me kykenemme yhdistämään meidän ajatuksemme ja äänestystuloksemme. Manders tukee myös äh, tätä standstill-järjestelmää ja että sitä ja eurooppalaisia järjestelmiä ja kansallisia standardeja äh, kehitettäisiin yhdessä. Ja sen lisäksi hän on samaa mieltä siitä, että vahvistetaan kansallisten hallitusten asemaa äh, standardointiviranomaisessa ja että tämä tehdään komission kanssa vuoropuhelussa. Ja Manders haluaisi myös painottaa, että on tärkeää, että yritämme ylläpitää oikeudellista varmuutta mahdollisimman korkealla tasolla ja meidän pitäisi katsoa myös vetomusmahdollisuuksia. Manders odottaa jatkokeskusteluita, jotka taatusti ovat hedelmällisiä ja johtavat hyvin rakentavaan keskusteluun esittelijöiden kanssa. Ja että tässä lähdetään lainsäädäntöprosessiin mahdollisimman nopeasti ja haluaisin lisätä, että tämä on hyvin tärkeä sisämarkkinoille. Meidän on tästä puhuttava ja toivon, että Laara Komi tukea hänen tarkistuksilleen. Tämä on asetus ja olen ymmärtänyt, että asetusta voidaan vain muuttaa sen parantamiseksi. Huomenna äh, yritän sitten itse äh, muuttaa omaa asetustani. Very much. You're always welcome. Kiitos ja kyllä sinä aina voit sitten tulla tänne hakemaan turvapaikkaa. Sitten äh, edustaja Schaldemose. And, uh, uh, I hope you Kiitoksia hyvin paljon. Toivon, että olette vielä paikalla jonkin aikaa ja kuuntelette kommentteja täällä. Aivan aluksi haluaisin Ruokomia kiittää hänen esityksestään täällä ja olen melko varma, että saamme hyviä kompromisseja aikaan. Me olemme samaa mieltä monilla, monissa asioissa. Mitä tulee soveltamisalaan ja palveluihin, siihen, että pitäisikö palvelut ottaa standardisoinnin piiriin. Minä olen puhunut tästä aivan alusta lähtien ja me olemme sosiaalidemokraattisessa ryhmässä hiukan äh, haluttomia tekemään tätä. Tämän vuoksi haluaisin sanoa, että ainakin haluaisin varmistaa, että tiettyjä alueita ei oteta tähän soveltamisalan mukaan. Meidän pitää keskustella asiasta vielä. Olen huomannut, että Hoila on samantyyppisen tarkistuksen esittänyt ja herra Schwab myös, joten meidän pitäisi vielä keskustella asiasta. Mielestäni on yksi tapa tai monia tapoja ratkaista tämä ongelma, mutta mielestäni voisimme myöskin liittää tähän keskustelun keskustelun monien toimijoiden formista. Jos me otamme palvelut mukaan standardisoinnin piiriin, meidän pitäisi varmistaa, että ainakin mitä tulee pakollisiin standardeihin, kaikkia sidosryhmiä kuullaan. Ja tämän vuoksi tällainen sidosryhmien foorumi mielestäni olisi niin tärkeä. Jos voisimme liittää siis tämän soveltamisalakysymyksen tähän sidosryhmäfoorumiin, niin pääsisimme eteenpäin. Sitten monissa muissa asioissa on melko yksinkertaista ehkä löytää kompromissi. Haluaisin kommentoida yhtä asiaa, johon tässä viittasitte, mitä tulee pk-yrityksiin ja kuluihin. Ensinnäkin me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että standardisointityö on äh, vapaaehtoinen yksityinen järjestelmä, mutta toisaalta kaikki olemme, ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi päättää siitä, mitkä kulut ovat, että voisimme osallistua tähän työhön. Ja on vähän vaikeaa liittää nämä kaksi asiaa toisiinsa oikein. Siis kaikki haluavat tehdä mahdolliseksi pk-yrityksille osallistua työhön, mutta toisaalta pk-yritykset Euroopan unionin määritelmän mukaisesti, nehän edustavat 80 prosenttia kaikista yrityksistä Euroopassa, ja pitäisikö nyt loppujen 20 prosentin yrityksistä sitten maksaa kaikki kulut? Yksi tapa ratkaista asiaa tässä olisi se, että sanoisimme, että meidän pitää löytää ratkaisu alle kymmenen ihmisen yrityksille, mikroyrityksille, eikä kaikille pk-yrityksille, sillä muutenhan me puhumme kaikista yrityksistä, joissa on 250 äh, tai sitä vähemmän työntekijöitä, ja tämä on aivan umpikuja. Eli meidän pitäisi katsoa, löydämmekö mikroyritykselle jonkinlaisen äh, ratkaisu, mutta meidän pitää muistaa, että tämä on yksityinen vapaaehtoinen järjestelmä ja meidän pitäisi olla varovaisia, jos otamme työhön osallistumiselle tiettyjä hintoja tai määrittelemme ne. Tässä oli ehkä osa niistä asioista, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Meillä on jo suunniteltuja kokouksia tulossa ja uskon, että tulemme pääsemään kompromissiin. Pyrimme mahdollisimman nopeasti tekemään tämän, mutta emme halua äh, riskeerata mitään. Meidän pitää saada tarpeeksi aikaa, jotta saamme kompromissin aikaan. Kiitos, edustaja Ryyle. Haluaisin kiittää edustaja Komia tästä mietinnöstä, että se on ollut hyvä alusta alkaen ja yhteistyö on ollut myös hyvää. Ja monissa asioissa meillä on taatusti mahdollisuus päästä kompromissiin. Yhtä asiaa haluaisin painottaa, kun hän puhui tästä, äh, että hän ei hyväksy tätä äh, eri osapuolten tätä äh, platformia. Ja se liittyy mielestäni hyvin pitkälti myös tähän, tämän kattavuuteen. Jos ajatellaan palveluita, meillä otetaan ne ilman mitään äh, eriyttämistä tässä asetuksessa. Ja toisaalta sitten ei ole äh, mitään tavallaan yleisöä. Ja komissio en nyt ole oikein varma, onko tämä mandaatti nyt ihan täysin sellainen kuin mikä kuuluu komission ja Euroopan toimivaltuuksien. Eihän tässä nyt ole edes oikein kunnollista edes, edes määritelmää sille, mikä tämä markkinavetoinen on. Ja olen kuullut monilta osapuolilta, että, heitä, että he pelkäävät sitä, että tässä annetaan myös tietoja, jotka oikeastaan eivät kuulu EUn toimivaltuuteen tai jotka pitäisi hoitaa lainsäädännön kautta. Ja sen vuoksi minusta on ihan oikein, että komissio äh, ryhtyisi tässä vielä konsultaatioon. Kun te sanotte, että tämä annetaan komissiolle tehtäväksi, minä olen puhunut komission kanssa ja komissio ei halua sitä. Eikä tässä nyt ollut edes kysymys tästä multistakeholder-platformista. Sen vuoksi uskon, että me voimme saada aikaan kompromissin palveluista ja myös äh, multistakeholder-platformista, mutta meidän täytyy miettiä todellakin sitä, miten voimme saavuttaa sen, että vain mandaatteja äh, annetaan, jotka ovat markkinajohtoisia, eivätkä korvaa tavallaan lainsäädäntöä. Mm. Well, I am um, uh, eh, eh, Edward. Niin, äh, Edward ei ole paikalla, vaikka hän on nyt äh, hyvin äh, kiinnostunut tästä asiasta, mutta muutama kommentti hänen nimissään. Tämä kommenttien yleis kommentit ovat ja suunnaltaan ihan oikeanlaisia. Olen samaa mieltä Charles de Monsin kanssa siitä, mitä hän sanoi rahoituksesta. On selkeästi hyvin tärkeää, että PK-yritykset pääsevät tähän mukaan, koska täytyy muistaa, että koko, tässä standardi, koko tämä standardisointiprosessi äh, rahoitetaan äh, itsenäisesti, ehkäpä jollain tietyllä julkisella tuella, mutta ei pysyvällä pohjalla. Jotkut ajatuksista täällä äh, ovat jo tarjoamassa tavallaan tiettyjä palveluita PK-yrityksille ilman kuluja ja sitten yritykset voivat miettiä, mitä he haluavat sen vuoksi, että he tarvitsevat näitä standardisointeja, ja, jota he voisivat olla mukana julkisissa hankinnoissa. Joten olen vakuuttunut, että me saamme tästä kompromissin. Mitä tulee sitten palveluihin, niin se tapa, miten komissio hyvin selvästi ilmaisi tarpeen tunnistaa nämä palvelut, mutta ei kuitenkaan ilman valvontaa, on mielestäni aika selvää. Komissio sanoo, että on, tietyillä aloilla on tapahtunut tiettyä kehitystä johtuen siitä tavasta, millä tuotteita on tehty ja millä tavalla tuotteet ja palvelut äh, ovat vähemmän tavallaan tärkeämpiä markkinoilla mutta yhteistyössä jäsenvaltioiden eh, pitäisi eh, kannustaa tätä standardisointiprosessia. Se löytyy myös tuolta palveludirektiivistä. Komissio on mielestäni selvä siinä, että tämä on joko markkinoiden tai julkisten etujen eh, tavallaan ajamaa. Ja tavallaan nyt tässä yritetään myös rajata tätä, mikä ei välttämättä ole välttämätöntä, koska standardeihin siirrytään vain silloin, kun siinä on selkeä julkinen etu. Ja se koskee ehkäpä enemmän tuotteita. Joten minä en kannata kaikkia näitä hyvin monisanaisia määritelmiä. Rashvab näistä puhui myös, mutta eiköhän edustaja Komi nyt tässä kykene jotain saamaan aikaiseksi tästä. Sitten vielä lopuksi, mitä tulee julkisiin viranomaisiin. Tässä on ihan hyviä tarkistuksia. Se sanotaan, että viranomaisia pitäisi kannustaa osallistumaan, mutta meidän tehtävämme ei ole päättää tai pakottaa ketään, vaan meidän pitäisi osallistua tähän prosessiin äh, sillä tavalla, että tämä prosessissa on mukana monia eri intressejä ja etuja. Standardit ovat kaikkien eduissa. Ja nämä ovat niitä tarkistuksia, jotka tavallaan ottavat parlamentin mukaan näihin päätöksen, tähän päätöksentekoon. Ja se on myös tärkeää. Selvä. Tämä ihan lyhykäisesti. Ja herra Kosesnik sitten varmasti täydentää tätä vielä. Sitten eh, edustaja Kanieti haluaa puheenvuoron ennen kannan komissiolle. Kanieti. Yeah. I also would like to thank... Kyllä, minäkin haluaisin Laura Komia kiittää hänen hyvin sopivasta lähestymistavasta, mitä tulee tähän hyvin tärkeään kysymykseen. Minä haluaisin yhtyä tiettyihin huoliin, joita esittelijä itsekin jo ilmaisi. Ensinnäkin haluaisin puhua kansallisista standardeista. Nämä ovat huolenaiheita Latvian kaltaisille maille. Minä en halua tukea 133-137 tarkistuksia, sillä tällainen vaatimus tulisi väistämättä kalliimmaksi ja loisi vielä kansallisille standardisointiviranomaisille lisätaakkaa. Minä ehdottaisin, että otsikot käännetään Euroopan standardisointiviranomaisten työkielille. Olen sitä mieltä, että on erityisen tärkeää, että tämä vaatimus ei sisällä vaatimusta käännöksistä. Tässä haluaisin vahvistaa, että tarkistukset äm, 151 ja 71 nämä ovat sellaisia, että näitä minä tuen. Tekstissä pitäisi kuitenkin puhua helpottamisesta ja rohkaisemisesta, sillä standardisoinnin perusperiaate ei ole vain läpinäkyvyys ja eri sidosryhmien osallistuminen, vaan vapaaehtoisuus, vapaaehtoinen äh, osallistuminen standardisointityöhön. Tuen myös kaikkia tarkistuksia, joissa ajatus epää määrä siitä, että halutaan ottaa pk-yritykset standardisointityöhön mukaan, on mukana. Mutta olisin melko varovainen, sillä mitään arviointia taloudellisesta vaikutuksesta ei ole tehty. Esimerkiksi mikä kulu aiheutuisi siitä, että pk-yritykset pääsisivät standardisointityöhön avoimesti mukaan. Kuten kollegat jo aikaisemmissa puheenvuoroissa, ymmärrän tämän avoimen pääsyn tärkeyden. Todennäköisesti hyvä ratkaisu olisi ottaa pois näistä pk-yrityksistä mikro- yritykset. Tämä voisi olla ratkaisu. Kiitoksia. Good. Well, thank you uh, very much. I'm going. Hyvä, kiitos. Ehkäpä sitten Rovan Brinkman kertoisi alustavan näkemyksensä ja sitten annan esittelijälle takaisin puheenvuorot. Hän kertoo aikataulusta ja kello 17 varapuheenjohtaja Riitta Korhola jatkaa, koska minun täytyy mennä tapaamaan komission jäsen Vasiliuta puhumaan muutamista asioista, joten pyydän anteeksi sitä. Mutta tulen seuraamaan tätä vastavuorosta tunnustamista hyvin tarkkaan. Rova Brinkman ensin. <clears throat> Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin komission nimissä kiittää edustaja Komia hänen mietinnöstään. Me olemme katselleet näitä tarkistuksia ja asetuksen päätavoitteet, kun rakennetaan olemassa olevaa eurooppalaista standardisointijärjestelmää, on se, että pyritään ottamaan tämä kattavammin huomioon ja että saataisiin tehokkuutta paremmin ja tässä on muitakin tärkeitä asioita tarkistuksissa, joita jäsenet valiokunnasta ovat esittäneet, joita komissio pitää hyvänä. Näihin kuuluu muun muassa välttämättömyys sisällyttää eurooppalaisen standardisointijärjestelmä tähän työhön ja että otetaan huomioon myös vammaiset ja ikääntyvät, joita kuluttajajärjestöt edustavat liitteessä kolme komission ehdotuksessa. Me pidämme erityisenä hyvänä näitä ponnisteluita tuoda esiin PK-yritykset ja parantaa niiden asemaa standardisointijärjestelmässä. Tämä on huoli, jonka komissio jakaa kanssa. Me pidämme hyvänä myös sitä painotusta, joka on tehty standardisoinnin kansainvälisille näkökulmille. Komissio on ottanut nämä esiin omassa äh, omassa tiedonannossaan, mutta toki sitä voidaan ottaa enemmän esiin myös tässä asetuksessa. Sitten täällä on koko joukko tarkistuksia, joita parlamentin tämän valiokunnan jäsenet ovat tehneet, jotka liittyvät esimerkiksi palveluihin. Tästä on puhuttu. Useat puhujat täällä ovat puhuneet. Komissio komission mielestä tässä tavallaan pyrittäisiin rajoittamaan tätä, äh, tämän asetuksen kattavuutta liittyen esimerkiksi tiettyihin vapaihin ammatteihin. Me uskomme, että kaikki nämä tällaiset rajoitukset ovat turhia ja ne voivat äh, saada aikaan arvaamattomia seuraamuksia. Emme me voi arvioida kaikkia mahdollisia tulevia äh, tarpeita. Standardisointi on väline, joten standardisointijärjestöjä pyydetään luomaan standardeja, jotka tukevat EUn politiikkaa. Ja toki täytyy myös noudattaa toimivaltuuksia, jotka on määritelty perustamissopimuksissa. Standardit, palvelustandardit ja niiden täytyy olla vapaaehtoisia ja markkinoiden eteenpäin tuomia muut palvelustandardit, niitä ei pitäisi jättää automaattisesti pois. Mitä tulee tarkistuksiin, joka liittyvät PK-yrityksiin, Suurelta osin komissio pitää hyvältä tätä painotusta tähän, että ne ovat mukana, mutta meidän täytyy olla varovaisia, että emme vaaranna tätä kansallisten eh, standardisointielinten bisnesmallia. Mitä sitten tulee tiettyihin tarkistuksiin, jotka liittyvät vaatimuksiin, teknis, teknisiin vaik, va, vaatimuksiin liittyen eh, tietotekniikkaan liitteessä kaksi asetuksessa. Komissio on todennut, että on tiettyjä tarkistuksia, jotka haluavat eh, esittää luettelon tällaisista kriteereistä, jotka otettaisiin mukaan tähän asetusluonnokseen ja että siinä olisi uusiakin attribuutteja, kuten legitimiys ja johdonmukaisuus. Johdonmukaisuudesta, koherentiudesta, sehän on ihan yleinen tavoite. Me toki me haluamme johdonmukaisuutta eurooppalaisiin standardeihin. Me uskomme, että johdonmukaisuus ei ole mikään uusi asia. Me näemme, että tekniset spesifikaatiot IT-alalla ovat sellaisia, että niiden ne pitäisi ottaa mukaan ainoastaan silloin, kun on kysymys alueista, joilla standardisointiviranomaiset eivät ole aktiivisia ja jossa standardit eivät ole markkinalähtöisiä tai jossa nämä standardit ovat turhia. Ja silloin ö, tämä voisi olla mahdollista. Eli tämä, tässä määritellään jo ihan selkeästi se, milloin meidän mielestämme nämä tekniset määritelmät voitaisiin IT-alalta ottaa mukaan. Ja jos täytyy tehdä tällainen luettole, niin se varmasti johtaisi asian monimutkaistumiseen, koska ajatuksena ei ole se, että lähdetään muuttamaan olemassa olevaa mark- markkinoilla olevia spesifikaatioita. Se ei ole komission eikä kenenkään tavoite lähteä vain muuttamaan tai lisäämään näitä tietotekniikan spesifisointeja. Sitten tämä äh, oikeuttaminen, legitiimisyysprosessi. Tarkistuksessa on ehkäpä virhe, koska siinä puhutaan, puhutaan julkisista hankinnoista ja äh, toki käytetään parhaita standardeja jo muutenkin, mutta tässä nyt ei puhuta uusista standardeista, vaan me puhumme siitä, että annetaan mahdollisuus käyttää jo olemassa olevia spesifisioituja määritelmiä julkisille hankinnoille. Joten kysymys on siitä, että pyritään toteamaan, että, että tämä tieto tai informaatio on johdonmukaista. Joten mielestäni nämä lisäykset johtaisivat sekaannuksiin, ne hämärtäisivät tätä, mikä liittyy teknisiin spesifikaatioihin tietotekniikan alalla. Joten ehkäpä päätän puheenvuoroni tähän. Tässä on monia muitakin elementtejä, joista voisimme puhua, mutta olen vakuuttunut siitä, että kaikki ponnistelut voidaan koota yhteen niin, että saamme aikaan hyvän kompromissin ja että voimme sitten hyväksyä tämän mahdollisimman nopeasti. Ja toivomme, että tämän prosessin päätteeksi saamme hyvän asetuksen, joka ei laske meidän kunnianhimon tasoamme. Kiitos. Thank you very much. I think we are pretty... Kiitos. Edustaja Komi, haluatteko te päättää tämän keskustelun? Si, la, la ringrazio, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin täsmätä kolme asiaa. Ensinnäkin tästä foorumista, sidosryhmän foorumista. En oikeastaan näe, mitä hyötyä on ottaa mukaan asetukseen foorumiin, joka voitaisiin myös yksityisesti perustaa. En periaatteessa vastustan näitä foorumeita, mutta en ymmärrä, mitä hyötyä on siitä, että se otetaan mukaan siis asetukseen. Tämä on ero. Sitten haluaisin jättää komissiolle mahdollisuuden valita tavan, kuinka kuuleminen suoritetaan objektiivisesti. Nyt velvoitamme komissiota tekemään nämä kuulemiset minä mieluummin antaisin komission tehtäväksi valita, kuinka tämä tehdään ja kuinka se jäsenellä. Mutta toki jatkamme vielä tämän per argumentin mm, työstämistä ja olen varma, että löydämme kyllä tässä kompromissin. Sitten rahoituksesta on totta, että olisi parempi yksinkertaistaa jo nyt, mutta ottaen huomioon, että siirrymme direktiivistä asetukseen, on ehkä parempi, että jätämme vielä ensimmäisessä vaiheessa lisää jäykkyyttä ja yksinkertaistetaan vasta muutaman vuoden päästä, koska pyrimme jäsentämään tätä ja vahvistamaan enemmän kansallista näkökohtaa. Ja tämä on PK-yritysten tavoite rahoituksessa yksinkertaistaminen ja PK-yritysten mukaan ottaminen on tärkeää niin, että voidaan vahvistaa koko Euroopan tasoa. Sitten palveluista, soveltamisalasta mielestäni ei ole tarpeen mainita, että standardeja ei pitäisi luoda tietyille sektoreille, jotka eivät kuulu unionin toimivaltuuksiin. Juuri tästä syystä minä itse olen sitä mieltä, että jotkut, joillakin eh, aloilla standardit voivat olla ongelmallisempia kuin toisilla, mutta haluaisin luoda yleislinjan jonkinlaisen ohjenuoran, jonka myötä määriteltäisiin sitten tapauskohtaisesti, mitkä sektorit otetaan mukaan. Eli ei mainittaisi täsmällisesti nyt mitkä, eh, mitä kannatetaan, mitä ei, koska näin tulemme kyllä avaamaan valtavan luvun ja varmasti tulemme tekemään virheitä ottamalla mukaan tiettyjä aloja ja poist, jättämällä to, toisia pois. Eli mm, pitäisinkin ohjenuorasti sitten kielistä viittaan kollegaan eteen jätetään tämä käytännön tehtäväksi. Sitten haluaisin lopuksi allekirjoittaa vaan vammaisten rooleja On hyvä, että asetuksessa kuullaan kuluttajia, työntekijöitä, ammattiyhdistyksiä ja ympäristösuojelijoita, mutta Standardit, jotka koskevat vammaisia, ovat varmasti yksi prioriteetti, jota meidän on korostettava. Olen tyytyväinen siitä, että pidimme, pysymme ajoissa. Haluaisimme kiittää kaikkia yhteistyöstä ja eh, näemme sitten kompromissin kanssa uudestaan. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Meidän täytyy nyt jatkaa eteenpäin seuraavaan asiaan, jossa on ammattipätevyyden tunnustamisesta annetusta direktiivistä. Ja esittelijämme on Bernadette Vernion, varapuheenjohtaja, ja hän aloittaa keskustelun. Madame la Présidente. Euh, bonjour. Kiitoksia rouva varapuheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille. Tämä on ensimmäinen keskustelu, joka käsittelee tekstiä, joka on luonnollisesti hyvin tärkeää sisämarkkinoille, sisämarkkinoiden elvyttämiselle, mutta myöskin kansalaisten hyvinvoinnille ja heidän vapaalle liikkuvuudelleen, olivatpa he sitten ammattihenkilöitä tai potilaita tai asiakkaita. Jälleen kerran haluaisin kiittää komissiota. Komission edustaja on täällä läsnä. Tai heitä on useita, jotka ovat tehneet tämän tekstin parissa töitä. Haluaisin kiittää heitä työstä, jota on useiden kuukausien ajan tehty ja erityisesti eh, dialogihenkisyydestä, joka on vallinnut meidän kahden toimielimemme välillä. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja kansalaiset tarvitsevat myöskin tietoa siitä, että parlamentti ei aina ole komissiota vastaan tai komissio kansalaisia vastaan. Tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi sanoa. Se pitää sanoa yhä uudelleen, kun teemme hyvin älykkäästi töitä ja saamme aikaan näin älykkään tekstin. Meillä on jo hyvä pohjarakenne olemassa. Ja tämän hengen mukaisesti me haluaisimme täällä saada aikaan tekstejä, jotka ovat hyvälaatuisia, mutta toisaalta myöskin sellaisia, että kansalaisten olisi ne helpompi ymmärtää, sillä hehän ovat toimijoita näissä teksteissä. Ja tätähän me kaikki toivomme. Tämä on Euroopan päämäärämme. haluamme saada aikaan eurooppalaista lisäarvoa ilman, että sille uurattaisiin muita asioita. Tässähän on huolia ilmaistu jo, mitä tulee toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteisiin. Eurooppalainen lisäarvo ei mene näitä periaatteita vastaan. Kuitenkin on selvää, että pikkuhiljaa kuulemisten aikana ne on aloitettu jo jokin aika sitten tämä ehdotus on kokonaisuudessaan otettu hyvin vastaan. Kuitenkin monia kysymyksiä on yhä olemassa ja tämän vuoksi me haluamme kaikkien sidosryhmien kanssa keskustella. Tämän vuoksi aikataulu on hiukan pidennetty. Vaikuttaa siltä, että täytyy ottaa huomioon kokonainen sarja erityispiirteitä, jotta voisimme ammatteihin potilaan rooliin tai kuluttajan rooliin liittyviä asioita ottaa oikein huomioon. Tämä on Euroopan unionin rooli ja meidän lainsäätäjänä meidän roolimme. Meidän täytyy tukea sisämarkkinoiden kilpailukykyä ja kasvua sisämarkkinoilla, mutta samaan aikaan me emme saa ajota tilannetta, jossa kansalaiset ovat huolestuneempia kuin heidän on syytä olla aivan henkilökohtaisella tasolla haluaisin huomata, että nyt halua puuttuu enää tämän tekstin avoimuuden henkien tai liikkuvuuden helpottamiseen tai siihen harmonisoinnin tahtoon, jota on ollut olemassa erityisesti mitä tulee ammattipätevyyteen ja perus- ja jatkokoulutuskysymyksiin. On hyvin tärkeää, että menemme nyt pidemmälle tässä tekstissä ne puutteet, joita aikaisemmassa direktiivissä on saattanut olla, koska meillä ei tuolloin ollut tarpeeksi aikaa perehtyä näihin kysymyksiin, ovat nyt sellaiset, että ne täytyy ottaa huomioon tulevaisuuden suhteen. Meidän täytyy pohtia kansalaisten roolia 20 tai 30 seuraavan vuoden aikana. Tämähän menee melko pitkälle tämä työ ja minä toivon, että me emme nyt anna periksi Sille, mitä kuulemisten aikana jo kävi ilmi, tietynlaisten taipumusten puoleen meidän ei pidä sortua protektionismin tai kansallismielisten suojeluhalujen tielle meidän ei pidä so- sortua. Nyt haluaisin käydä läpi ne kysymykset, jotka olivat kuulemisten aikana kaikkein hankalimpia, mitä tulee artiklan 20, äh, anteeksi, 49 B sisältöön. Tämä on melko hyvin otettu jo vastaan, mutta kuten aina ammattikoulutuskysymyksissä, tässä on edelleen jonkin verran kysymyksiä. Uskon, että komissio on meidän, meidän kanssamme samaa mieltä. Akateemisten instituutioiden täydellinen osallistuminen ja jatkuva seuranta on tärkeää ja tässä tuli lähestulkoon kaikilta ammattiryhmiltä vahvoja ilmauksia huolista, jotka liittyvät näihin delegoituihin säännöksiin. Minä olen itse henkilökohtaisesti ymmärtänyt kuulemisten aikana, että kyseessä on se, että haluamme luoda välineitä, jotka eivät vielä tällä hetkellä ole tässä tekstissä. Samoin osittaisen pääsyn määritelmä aiheuttaa ongelmia monissa ammateissa, sillä jos se tunnustetaan tuomioistuimen tasolla, tämä aiheuttaa paljon huolia ja meidän pitäisi täällä keskustella mahdollisimman suuresta puitteistosta tälle pääsylle. Sitten nyt tässä käyn läpi vain ammattialoja, ammattialojen ja edustavia henkilöitä huolestuttavia kysymyksiä. On hyvin paljon huolta. Se tulee artiklaan 59 ja säätelyyn, avoimeen pääsyyn. Minä uskon, että olen nyt komission edustajien kanssa keskusteltua niin ymmärtänyt, että komissio jakaa huolet. Meidän ei pidä liikaa tehdä lainsäädäntöä eikä säädellä liikaa tiettyjen ammattien kohdalla. Esimerkiksi tässä nyt ajattelen maanmittareita tai muita ammattialoja, jotka ovat olleet huolissaan, sillä heillä on hyvin erityisiä tilanteita, joiden suhteen he ovat pyytäneet, että heidän alansa jätettäisiin pois, esimerkiksi notaarit tai muut. Tässä Evelyn Gebradin kanssa olimme käyneet keskusteluja ja tunnistaneet muutamia näistä aloista. On jonkin verran hämmennystä liittyen tiettyihin ammattialoihin. Luin juuri tekstin, joka tuli Ranskasta. On hyvin paljon epäselvyyttä liittyen tekstiin, joka minulle oli esitetty. Siis sekaannusta liittyen vastaanottavaan jäsenmaahan ja kotimaahan. Tässä on hyvin paljon huolia ja mielestäni meidän tekstimme pitäisi tämän asian suhteen tarkentaa. Luonnollisesti tässä keskustelin vain ammatti aloista. Ammattikortti, jota on ehdotettu, eurooppalainen ammattikortti, tähtää siihen, että meillä olisi paljon tarkempi äh, järjestelmä, elävämpi järjestelmä ja tämä Euroopan ammattikortti, josta keskusteltiin neljä tai viisi vuotta sitten ensimmäistä kertaa parlamentissa yleisellä tasolla, on nyt edennyt eteenpäin ja yleisesti ottaen ammattialojen edustajat pitävät tätä ajatusta hyvänä. Me voimme olla tästä hyvin tyytyväisiä, mutta samaan aikaan meidän pitää pohtia tiettyjä asioita. Uskoisin, että meidän pitää olla hyvin tarkkoja viiden asian suhteen, jotka liittyvät tähän korttiin, standardisoinnin, joustavuuden, luotettavuuden, tyhjentävyyden ja henkilökohtaisen tietojen suojelun suhteen ja luonnollisesti myöskin vapaaehtoisen luonteen suhteen. Tässä pitää olla hyvin selkeä, sillä kysymyksiä ja huolia on ilmaistu tähän kysymykseen liittyen. Me aina ole olleet täysin selkeitä. Sitten meillä on myöskin hyvin monimutkaisia kysymyksiä. Meidän täytyy pitäytyä tässä suhteellisuusperiaatteessa, erityisesti mitä tulee lääketieteellisen alan ammattihenkilökuntaan. Ja tähän kuuluu myöskin kielikysymys tässä. En ollut aivan samaa mieltä siitä, että kielelliset kyvyt olisivat jotakin, mitä erilaiset yhdistykset ja järjestöt voivat arvioida. Tässä varmastikin ammattialojen edustajat ovat samaa mieltä. Viranomaisten pitäisi kielellinen mm, kyvykkyys, taito arvioida. Ja tässä komission ehdotus on kyllä luonut hyvin paljon kysymyksiä. Minä päätän ehkä esitykseni tähän, sillä uskon, että että kaiken kaikkiaan nämä olivat ne kohdat, jotka eniten nostavat esiin kysymyksiä liittyen tähän direktiiviin, mutta nyt annan kaikille varjoesittelijöille puheenvuoron, sillä tämä kysymys on sellainen, jossa voimme löytää hyvin vahvan konsensuksen, vaikka meillä onkin eroavia näkökantoja. Minä luotan nyt dialogiin, kuunteluun, dialogiin ammattialojen edustajien kanssa ja luonnollisesti kaikkien tämän parlamentin poliittisten ryhmien ja komission edustajien kanssa ja luonnollisesti myöskin neuvoston edustajien kanssa. Neuvosto on täällä, sillä minä olin esittänyt joitakin kysymyksiä viimeksi Tanskalle, joka on puheenjohtaja valtio, enkä saanut vielä vastausta. Teillä on maaliskuussa kokous liittyen tähän tekstiin saamme varmastikin sitten tietoa siitä, mihin asti harmonisointi menee ammattialojen kohdalla. Tämä on hyvin avainkysymys. Se on aiheuttanut paljon hankaluuksia jäsenmaiden välillä neuvostossa, sillä jokainen haluaa todellakin puolustaa omia ähm, periaatteitaan ja omia äh, ammattikoulutuksiaan. Tämä on siis avainkysymys, mutta tässä voimme edetä, emme kiirehtien, mutta tarkastelen tätä kysymystä hyvin perinpohjaisesti. Nyt annan kollegoille siis puheenvuoron. Meillä on pian kuulemisia. Meillä on varjoesittelijöiden kokous tulossa. Me tulemme myöskin järjestämään kuulemisen. Se tapahtuu 24. ja 25. huhtikuuta. Kutsumme luonnollisesti asiantuntijoita puhumaan aiheesta, jotka liittyvät juuri näihin ongelmiin, joita eurooppalaisella tasolla on. Nyt ehkä puhuin jo liian kauan, joten annan puheenvuoron kollegoilleni, rouva puheenjohtaja, olkaa hyvä. Yes, thank you, madam Penjo. Kiitokset. Totta, on aika antaa puheenvuoro varjoesittelijöille. Olen äh, tyytyväinen nähdessäni, että suurin osa varjoesittelyistä on paikalla ja ehkäpä vielä tänne tuleekin. ensin Cortas Grippe EPPstä. Merci Madame la Présidente. Je me réjouis. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen eh, iloinen tästä keskustelusta koskien hyvin tärkeää tekstiä vain muutamia viikkoja sen jälkeen, kun se viime joulukuussa komissio esitteli, komissio esitteli oman direktiivin ehdotuksensa, eh, uudistetun direktiivin ehdotuksensa. Todella haluaisin korostaa tätä pitkää parlamentaarista tietä. On tärkeää, että parannetaan ammattipätevyyden tunnustamismenettelyjä. Tämä, se, tämähän on muutetun direktiivin tavoite. Barnier piti tätä yhtenä 12 tavasta, jolla kasvuun taas päästäisiin. En usko, ei pitäisi varmastikaan unohtaa tätä, tätä lähtökohtaa, eikä sitäkään, että tämän tarkistetun tekstin ytimenä on saada lisää tehokkuutta, yksinkertaisuutta ja mobiliteettia, toisin sanoen mahdollistaa todellisten eurooppalaisten työmarkkinoiden äh, luominen. Kuten esittelijä Bernadette Vernieu sanoi, olemme tyytyväisiä siitä, että olemme, nähneet, olemme tavo- tavanneet useita ammatti-ihmisiä ja tavanneet useita yrity- y- yhteisöjä ja järjestöjä ja halusimme kiittää, että olette olleet mukana. Mukana on ollut todella erilaisia järjestöjä ja kansalaisia Euroopasta, jotka nyt tulevat sitten elämään uuden pätevyysjärjestelmän alla. Tietenkin tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, mi- mihin lopulliseen päätöksen EPP-ryhmäkin päätyy, johon itse kuulun. Haluaisin korostaa joitakin huolia ja huomioita, esittää joitakin kommentteja. Muistan kuitenkin sen, että oman ryhmäni EPPn sisällä keskustelut ovat alkaneet aika vilkkaana ammattikortista. Euroopan parlamentti on tukenut sitä useaan kertaan ja viime aikaisemmallekin vaalikaudella. Tämä on hyvin tärkeä konkreettinen kansalaisten käyttöön tuleva väline. Kuitenkin nämä ammatti-ihmiset, joita olemme tavanneet, ovat esittäneet kommentteja siihen, muun muassa määräajat, jotka komissio on ottanut ehdotukseensa koskien direktiivin muuttamista. Nämä määräajat näyttävät herättävän joitakin kysymysmerkkejä. Määräajat ovat aika tiukkoja. Jos tiettyjä ammatti-ihmisiä kuullaan, niin tämä 15 päivän tai yhden tai kahden kuukauden määräajat ovat aika lyhyitä. Sitten on kysymys, joka herättää huolta. Nimittäin, että vastaanottava valtio jotenkin menettää päätössä ja valvontavaltansa ammattikortin myöntämisessä. Eihän tässä ole mitenkään tarkoitus rakentaa uudelleen näitä raskaita aikaa vieviä menettelyjä mutta on kuitenkin oltava tietoisia siitä, että tietyt ryhmät haluavat säilyttää tietyn tyyppisen virallisen tarkastusmahdollisuuden vastaanottavassa valtiossa. Tässä vahvistan sen, mitä esittelijä Vernio sanoi. Varmaankin nykytekstissä sellaisena kuin komissio sitä meille ehdottanut, voitaisiin täsmentää tätä ammattikortin vapaaehtoista luonnetta niin, ettei siihen jää mitään turhia epävarmuuksia. Sitten tämä osittainen pääsy, siihenkin liittyy paljon varaumia ja jopa vihamielisyyttä tiettyjen terveydenalan, terveydenhoitoalan edustajien taholta. On toivottu, että tätä periaatetta sovellettaisiin vain tapauskohtaisesti erityisesti niihin ammattikuntiin, joiden tehtävät voidaan tarkkaan rajata. Mekin toivoimme valppautta säänneltyjä aloja varten, joilla on tiettyjä turvallisuus- ja terveyteen liittyviä säännöksiä koskien osittaista pääsyä, joten nyt voin vain tää toistaa tämän parlamentin voimakkaan toiveen koskien näitä täsmällisiä määritelmiä koskien osittaista pääsyä. Sitten kielipätevyyden tarkistaminen. Tässäkin olemme yhtä mieltä, halutaan lisää liikkuvuutta, haluamme yksinkertaistamista. Ei ole siis kyse siitä, että näillä tekosyillä tehdään monimutkainen järjestelmä ja pystytetään esteitä vapaalle liikkuvuudelle, eli siis, että käytettäisiin tekosyynä sitä, että aina kerta toisensa jälkeen tarkistettaisiin kielipätevyys. Tässä tarvitaan joustavuutta vastuuviranomaiselta niin, että arvioidaan kuinka tarpeellista ja millä tavalla näitä kielitestejä tehdään. Nykyisessä sanamuodossa komission ehdotuksessa käytetään kansallista terveydenhuoltojärjestelmää. En tiedä, mitä tämä kaikki kattaa. Minusta tässäkin, kun ajatellaan kielipätevyyksien tarkistamista, tarvitaan selvennyksiä itse kunkin valtuuksiin, valtu, vastuuviranomaiset ja nämä terveysjärjestelmät ja niin edelleen. Vastuuviranomaisten pitäisi tässä ensin kädessä toimia, kun tarkistetaan kielipätevyyttä. Sitten koulutuksesta koitan puhua nopeasti ja lyhyesti. Tämä on tärkeä asia. Minä varmasti on tilaisuus vielä palata siihen jatkokeskusteluissa. On aivan selvää, että tietyillä ammattialoilla, kuten lääketieteellisillä aloilla, on toivottu, että alkuperäinen koulutuksen kesto ilmaistaisiin sekä vuosina että tunteina. Tämä vaatimus voidaan ymmärtää sitten ja koulutuspuitteet, artikla 49a. Tämä on merkittävä askel eteenpäin. Ehkä olisi voit kuitenkin tarpeen ehdollistaa tällainen akkreditointi jäsenvaltion viranomaisen takeille, niin että saadaan lisää, lisätakeita. Niin en halua olla tyhjentävä tässä, vaan haluaisin lopuksi vain lyhyesti viitata muutamiin asioihin. Kaksi ammattikuntaa, jotka ovat olleet äänekkäitä. Rova Vernio mainitsi notaarikunnan, joka on suljettu pois nykyisestä direktiivistä ja tietenkin äh, Toivotaan, että se edelleenkin suljettaisiin pois soveltamisalasta, kun direktiiviä muutetaan. Tässä on erityistilanne, johon on paneuduttava kunnolle ja olen kyllä kuullut, mitä argumentteja notarit ovat monissa jäsenvaltioissa e-, esittäneet. Sitten mielestäni on myös erittäin kunnioitettavan ammattikunnan tilanne. Monissa jäsenvaltioissa niistä on suuri puute, nimittäin sairaanhoitajista. Me todella meidän on todella nyt paikattava tämä ähm, kokeneiden ammattiin, ammattiimisten pulaa. Tällä alalla on tärkeää vahvistaa sairaanhoitajien liikkuvuutta. On kuitenkin selvää, että mikäli koulutusvuosien määrää nostetaan, niin se aiheuttaa ongelmia joissakin jäsenvaltioissa. Ja tässäkin mielessä on asiaa tarkasteltava lähempää ja katsottava, mitä tämän alan ihmiset sanovat ja mitä nämä jäsenvaltiot sanovat, joissa, joissa on hyvin erityistyyppistä koulutusta heitä varten, jotta saadaan luotua työ, Euroopan laajuiset työmarkkinat. Tie on vielä pitkä, mutta tämä, tämä äh, lainsäädäntöteksti varmastikin merkitsee askelia eteenpäin. Kiitos. Thank you very much. Next speaker is äh, Silvio Pusu. Please. Sitten seuraava puhuja. Uh, in general, the approach that the Commission has taken for... Kiitos puheenjohtaja. Tämä askel, jonka komissio on ottanut tutkintojen vastavuoroisen tunnustamiseen, on hyvin tasapainoinen ja se, mitä meillä tässä on pöydällä, on hyvä lähtökohta. Ja olen kovin tyytyväinen nähdessäni, että komissio on ottanut huomioon koko joukon asioita, joita me olemme ottaneet täällä parlamentissa esiin meidän alustavissa keskusteluissamme, joita me kävimme silloin, kun puhuimme tästä samasta aiheesta. Direktiivin laajentaminen notaareihin ei minunkaan mielestäni ole soveliasta, koska tällä ammatilla on tiettyjä erityispiirteitä – mutta Euroopan äh, tuomioistuin äh, niin, oli, oli mikä oli. Minusta tässä täytyy kuitenkin tehdä tietty ero näiden toimien kesken, mitä notaarit tekevät ja mitä he eivät tee. Joten äh, on hyvin hankalaa välillä tehdä eroa. En tiedä. Mutta minusta ihan kuten eh, Vernio ja Le Grip sanoivat, minäkin uskon, että meidän täytyy miettiä tätä asiaa pidemmälle notareiden kohdalla. Ja sitten mitä tulee tähän ammattikorttiin, olen samaa mieltä, että meidän täytyy nopeuttaa tätä tunnustamismenetelmää ja asiakirjojen sähköinen eh, tuottaminen tukee tätä. Olen hieman huolissani tämän kortin aikataulusta. Toivon mukaan viranomaiset voivat tehdä päätöksiä aikarajojen puitteissa. Olen saanut tietysti jäsenvaltioista jo eh, hieman eh, merkkejä siitä, että aikataulu on liian tiukka. Ja uskon, että meidän pitäisi nyt miettiä kaikkia mahdollisia optioita, että saamme lopputuloksen, joka sopii kaikille ja jonka kautta voidaan sitten taata uuden järjestelmän tehokkuus. Kuluttajien ja potilaiden suojelemiseksi tämän kortti ei ratkaise kaikkia ongelmia. Mitä tulee tämän kortin voimassaoloaikaa komissio on ehdottanut kahta vuotta, kun taas artiklassa 7 puhutaan vuosittaisesta äh, aikajaksosta. Ensimmäisen kahden vuoden jälkeen tämä äh, kortti on joka tapauksessa uusittava. En nyt oikein ymmärrä tätä. Sen vuoksi minusta tämän kortin pitäisi olla voimassa vain yhden vuoden. Toivon mukaan komissio kykenee täyttämään aukot nykyisessä lainsäädännössä niin, että saadaan aikaa parempaa kuluttaja- ja potilassuojaa. Meidän täytyy vielä hieman hioa yksityiskohtia. Ehkäpä meidän pitäisi miettiä esimerkiksi sitä, että kurinpitomenettelyt eivät ole harmonisoituja ja niin edelleen. Tässä on kaikenlaisia asioita, jotka voivat vaikeuttaa käytännössä tätä. Mitä tulee kielitaitoon, niin varsinkin terveydenhoitoalan henkilökunnan kohdalla täytyy huolehtia siitä, että henkilökunnalla on tarvittava taso jossain, jäsen, jossain tämän isäntämaan virallisessa kielessä. Tässä on hyvin selkeä kysymys myös vastuista. Emme me halua tätä kielitestiä prosenttia käytettävän liikkuvuuden esteenä. Eihän se ole tarkoitus, mutta tehkäämme tämä nyt selvemmäksi niin, että ei anneta edes mahdollisuutta tehdä sitä estettä. Kielitaidon testaamisesta äh, täytyy puhua hieman laajemmin. Tämä voi olla jonkinnäköinen haastattelu, ei välttämättä mikään klassinen kielikoe, Sitten mitä tulee tähän pätevyysperusteiseen lähestymistapaan, Komissio on tässä mielestäni lähtenyt oikealle tielle. Kaikkeahan ei voida määritellä direktiivissä, mutta komission tulisi kuulla eri osapuolia, ammattijärjestöjä ennen kuin otetaan, hyväksytään tämä delegoitussäädös. ja tietää, että komissio on käynyt hyvää vuoropuhelua meidän kanssa ja ottanut esiin monia niitä asioita, jotka meitä huolestuttivat, niin olen ihan vakuuttunut, että komission lähestymistapa on ihan samanlainen siinä vaiheessa, kun ryhdytään sitten laatimaan näitä delegoituja säädöksiä. Thank you very much. Emily Turunen is the next speaker. Kiitos sitten Emily Turunen. Thank you. I will speak uh, Danish. Kiitoksia, puhun tanskaa. Um, yeah. Niin, olen samaa mieltä siitä, mitä meidän esittelijämme on sanonut. Me vihreät suhtaudumme positiivisesti tähän ehdotukseen ja direktiivin uudistamiseen ja siihen, että parannetaan hallinnollista yhteistyötä varsinkin sähköisellä puolella ja että saataisiin tämä ammattikortti. Nämä ovat asioita, joihin suhtaudumme hyvin positiivisesti. Sen lisäksi poliittinen tavoite meillä on se, että tässä olisi tasapaino ensinnäkin kuluttajien ja potilaiden turvallisuus ja sitten henkilökunnan ammattipätevyys. Joten täytyy huolehtia tästä pätevyydestä ja samanaikaisesti myös liikkuvuudesta. Ja näiden asioiden täytyy olla tasapainossa ja olen vakuuttunut, että me kykenemme tähän. Mielenkiintoista on myös saada tietää, mitä mieltä ammatit itse ovat, että mitä mieltä henkilöt itse ovat siitä, että liikutaan rajojen ylitse, koska onhan monta kertaa hyvin suureksi opiksi, kun tavataan toisiamme ympäri Eurooppaa ja sitä kautta saadaan uutta tietoa. Mutta tässä yhteydessä on tärkeää myös muistaa, että siellä missä työmarkkinat ja koulutus missä niiden risteyspiste on ja jossa me puhumme, kuten sinä jo puhut, että meidän pitäisi paremmin harmonisoida koulutuksiamme, niin se on aika arka asia ja se täytyy tunnustaa. Ja minä uskon, että tätä kehitystä pitäisi tavallaan viedä eteenpäin ammattikuntien toimesta itsensä. Sen vuoksi, että jotkut ammattikunnat ovat olleet hyvinkin offensiivisia ja haluavat liikkua. Terveyssektori on esimerkiksi sektori, jossa on hyvin paljon liikkuvuutta ja ehkä se tulee vielä tapahtumaan enemmän. Arkkitehdit ovat myös sellaisia, sellainen ammatti, jossa matkustetaan paljon. Ja kun he sen itse hoitavat, niin se on tärkeää. Minusta on tärkeää, että me emme pakota ketään harmonisoimaan koulutusta, kun on kysymys koulutusta, jossa on vuosikymmenien perinteet. Minä uskon, että me pääsemme pitkälle, kun meillä on yhteinen pohja, mutta tärkeää on, että ammattikunnat tekevät yhteistyötä ja että asiaa he vievät eteenpäin itse. Ainakaan meidän, minun mielestäni ei pitäisi sitä pakottaa. Ja sitten tämä partial access, osittainen saatavuus en oikein ole vielä löytänyt ketään, joka pitäisi tätä hyvänä. Niin, no. Olen työstänyt tätä jo jonkun aikaa ja olen kuullut, että tämä tulee aiheuttamaan ongelmia. Meidän täytyy kuitenkin katsoa käytäntöä, mikä on arkielämää. Jos otetaan vaikkapa sairaanhoitaja, joka työskentelee toisessa maassa, tai sairaanhoitoapulainen tai mikä tahansa, Millä tavalla me voimme sitten lähteä määräämään sitä, että millä tavalla tämä henkilö ottaa verikokeen tai saa ottaa verikokeen tai ei saa. Tämä, tämähän on käytäntö siellä sairaalassa, joka sen määrittelee. Tämä tällainen osittainen pääsy tai lupa, ei, mielestäni se ei ole oikein kestävää. Täytyy katsoa, miten me saamme tämän ratkaistua. Siinä suurin piirtein se, mitä... Ei, vielä yksi asia. Nämä... Öö, uudet nuoret koulutetut ihmiset, sitä kautta me voimme sitä kautta meidän täytyisi lähteä parantamaan nuorten työllisyystilannetta. Ja meidän täytyy myös katsoa sitä, että jossain on työvoimapulaa ja jossain taas sitten on liikaa työvoimaa. Ja tässä meillä olisi ehkä potentiaalinen linkki tämän direktiivin ja First Euro-jobin välillä. Se, että voisi ottaa ensimmäisen työpaikkansa vastaan ulkomailla. Meidän täytyisi miettiä sitä, minkälaisia vaatimuksia me asetamme esimerkiksi kokemukselle. Voidaan ajatella jotain tiettyjä tällaisia nuorisotyöpaikkoja tai jotain. Me voisimme huolehtia siitä, että myös vastavalmistuneilla olisi mahdollisuus lähteä ulkomaille ja, ja, ja mennä siellä töihin. Tämä mielestäni olisi komission tavoitteena muutenkin. Joten kuten sanottua, suhtaudumme tähän positiivisesti, haluamme tähän hyvän tasapainon ja haluamme, että tätä asiaa viedään näiden ammattikuntien kanssa yhteistyössä eteenpäin. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Seuraavaksi GUE NLG-ryhmä. Mutta en näe täällä varjoesittelijä Mikael Gustafsson. Hän ei ole paikalla. Onko täällä Guesta jotain muuta, joka puhuu? Selvä. Jatketaan eteenpäin. Edustaja McLaughlin ECRstä, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin uh, toivottaa tervetulleeksi komission ehdotukset, mitä tulee tähän ammattipätevyyden tunnustamisesta annettuun direktiiviin, sen muuttumisehdotuksiin. Minä olen aina pitänyt näitä asioita erittäin hyvinä. Mielestäni on erittäin tärkeää keskittyä siihen, mitä tässä halutaan saada aikaan. Siis parantaa liikkuvuutta, helpottaa liikkuvuutta, jotta ammattipäteville henkilöille olisi helpompi siirtyä sisämarkkinoilla toiseen maahan. Ja samalla meidän pitäisi varmistaa, että suojelemme eräitä hyvin herkkä luontoisia aloja. Tämä on yksi avainkysymys sisämarkkinoilla ja koko Euroopan unionissa, joten meidän täytyy tehdä töitä, jotta saamme olemassa olevat esteet purettua ja parannettua liikkuvuutta. Kun tarkastelemme tätä, meidän täytyy todellakin arvioida säädöstöjä tiettyjen ammattialojen sisällä ja poistaa ne, jotka aiheuttavat liikaa esteitä. Tässä meillä on hyvä alku olemassa jo, mutta mielestäni meidän täytyy ryhtyä tähän työhön nyt. Ja komissio ehkä voisi yhdessä jäsenmaiden kanssa ryhtyä tähän työhön. Tämä on jotakin, mikä saattaa jarruttaa asioita tulevaisuudessa, jos nyt kriittisellä hetkellä menetämme mahdollisuuden saada ihmiset liikkeelle. Minulla on hiukan epäilyksiä, mitä tulee eurooppalaisen ammattikorttien siihen, kuinka se toimisi kaikkien erityisalojen ja kaikkien ammattialojen kohdalla, mutta ne, jotka haluavat tätä toteuttaa, heidän pitäisi vapaaehtoisuuden periaatteen mukaan niin voida tehdä. Ja nyt tämä ehdotus on jo kehittynyt verrattuna siihen, mitä vihreässä kirjassa viime vuonna oli, mutta meidän pitää liittää tähän ehdotukseen täydellinen kustannusarvio, meidän täytyy varmistaa, että tällaisen vapaaehtoisen ammattikortin esittäminen todellakin tuottaa lisäarvoa. Olen hyvin tyytyväinen, että komissio on ottanut huomioon sähköisen ratkaisun myöskin tätä ammattikorttia ehdottaessaan. Minä äh, tarkastelin ohjeita ja maksuja, jotka liittyvät näihin äh, ammattikortteihin, niin mielestäni meidän pitäisi olla hyvin varovaisia, kun tarkastelemme tätä asiaa. Sitä pitäisi ehkä pohtia vielä uudelleen, mitä tulee terveydenhuoltoalan ja sen ammattilaisiin meillä on hyvin korkea prioriteetti luonnollisesti, se on potilasturvallisuus, ja tämä on jotakin, mikä on tärkeää. Tekstissä täytyy tuoda selkeästi esiin, että kielivaatimukset on rajattu niihin tilanteisiin, joissa todellisia riskejä saattaa olla ja joissa kyseisen ammattialan henkilöt ovat sitä mieltä, että riskejä voi syntyä. Me emme nyt halua puuttua työnantajien rooliin. Heillähän aina on tehtävänään arvioida kunkin työntekijän kielitaito, mutta tässä meidän pitäisi ehkä tarkentaa asioita, jotta olisimme todellakin selkeitä siitä, mikä tilanne on kieli testien suhteen. Mitä tulee potilasturvallisuuteen, tämä mekanismi on tärkeä, mutta meidän pitää myöskin katsoa, kuinka tietoa vaihdetaan, kuinka se tapahtuu, tarkastella tätä vielä. Kun minimi ammattikoulutusvaatimuksia tarkastellaan, meidän pitää varmentaa, että jonkin verran joustavuutta kuitenkin on olemassa lääkäreiden ja hammaslääkäreiden kohdalla, sillä yliopistot tietääkseni käyttävät jonkin verran joustavuutta – näissä mahdollisuuksissa. Me emme halua, että henkilöt, joilla on hyvin pitkä koulutus, jotka ovat juuri valmistuneet, joutuvat tekemään vielä lisäkoulutusta, jotta pääsisivät työmarkkinoille. Me haluavat, haluamme, että he pystyvät siirtymään työmarkkinoille nopeasti. Eli tässä pitää olla jonkin verran joustavuutta, mitä tulee koulutusvaatimuksiin. Kuten varjoesittelijä, minulla on delegoituihin säädöksiin liittyen jonkin verran epäilyksiä. Ja toivon, että komissio on yhteydessä kaikkiin sidosryhmiin, erityisesti mitä tulee minimiammattikoulutusvaatimuksiin ja kaikkea työtä, mitä parlamentissa voidaan tehdä. Minä tukisin sitä. Tässä tuli jo ilmi, että emme halua minkäänlaista porsaanreikää. Me pitää olla hyvin varovaisia siinä, minkälaisia asioita haluamme ottaa tekstiin mukaan, jotta ihmisten saavat palvelut itse asiassa paranisivat. On hyvin vaikeaa tässä arvioida sitä, mitä käytännössä nämä asiat vaikuttaisivat jokapäiväisessä toiminnassa. Minä odotan tässä esittelijän ja varjostelijoiden kanssa tehtävää työtä. Meitä tullaan me tulemme kuulemaan kaikkia ammattialoja täysin. Meillä on ollut jo pitkä kuulemisprosessi ja tämä osoittaa vain sitä, kuinka tärkeää on tehdä asiat oikein. Meidän täytyy tässä kuulla ammattialoja. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitos. Herra Salvini puuttuu, joten nyt Jatkamme sitten jäsenten puheenvuoroilla. Okay, yes. And, and I have on my list Charles de Mose, Weisgerber, Gebhardt. Charles de Mose, Weisgerber, Gebhardt. Jatketaan tässä järjestyksessä. Speaking Danish. Kiitos, minäkin puhun tanskaa se, mitä minä halusin sanoa, niin hyvin paljon siitä on jo sanottu. Mutta haluaisin sanoa, että minä kannatan todellakin sitä, että saamme parempaa liikkuvuutta sisämarkkinoille työvoimallemme. Minusta on erittäin tärkeää, että on helpompaa matkustaa ympäri Euroopan ja käyttää omaa pätevyyttään. Mutta minun täytyy myös sanoa, että ymmärrän kyllä paljon näitä huolenaiheita, joita monet ammatit ovat ottaneet esiin, ammattikunnat ja, ja ihmiset koska on selvää, että varsinkin kun on tällainen kriisiaika, niin monet pelkäävät, että helpompi liikkuvuus heikentää palkkaa paikkoja ja mahdollisuutta saada työpaikka omalla alalla, mikäli joku voi tulla jostain toista maasta, jolla on huonompi koulutus ja pyytää vähemmän palkkaa. Ja se meidän täytyy nyt varmistaa, että tästä ei tule tämän direktiivin seuraamus. Meidän täytyy varmistaa se, että työntekijöiden ei tarvitse pelätä huonoa palkkakilpailua, mutta että on helpompi käyttää omaa pätevyyttään. Siksi minä uskon myös, että kaikkein tärkeintä on huolehtia tästä ongelmasta tällaisella osittaisella tunnustamisella ja on olemassa äh, tuomioistuimen äh, päätös tästä, mutta olen ihan vakuuttunut siitä, että meidän täytyy nyt katsoa, onko käytännössä mahdollista ylipäätään käyttää tällaista osittaista tunnustamista. Jos me vähennämme tämä mahdollisuutta, niin äh, silloin ehkäpä tähän tulee enemmän vähemmän pelkoa. Eli tämä asia täytyy hoitaa jos otetaan esimerkiksi sairaanhoitajan ammatti, uskoisin, että suurin osa on täysin tietoisia siitä, että vaikka on sairaanhoitaja, niin koulutus ei kuitenkaan ole täysin sama. Me tiedämme, että on suuria eroja saksalaisella ja tanskalaisella sairaanhoitajan koulutuksella. Ei se välttämättä ole ongelma, mutta on vain tärkeää, että me tunnustamme, että on olemassa eloja. Ja se täytyy huomioida siinä vaiheessa, kun tunnustetaan toisten osaamista ja pätevyyttä. Eli siis viestini on sen, että kannatan parempaa liikkuvuutta, mutta se pelko ja huolenaihe, mikä monilla on, voitaisiin poistaa, mikäli ei mennä liian pitkälle tässä osittaisessa tunnustamisessa. Thank you. Weisgerber. Ja sitten Weisgerber. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen myös tämän direktiivin puolella, koska sitä kautta parannetaan sis- sisämarkkinoiden liikkuvuutta. Ja ottaen huomioon ne ongelmat, mitä meillä tällä hetkellä on, niin meidän tarvitsemme tällaista liikkuvuutta. Esimerkiksi tietyillä aloilla on myös pulaa työvoimasta. Haluaisin puhua esittelijänä. Ehkä minun tuleekin kertoa tämä nyt kollegoille minusta on tullut, äh, minä teen äh, lausunnon tästä samasta aiheesta vastuuvaliokunnassani ja keskityn nimenomaan niihin asioihin, jotka koskevat terveyssektoria. Luonnollisesti potilasturvallisuus on erittäin tärkeä asia ja sen vuoksi varhaisvaroitusjärjestelmä, jota komissio on ehdottanut tälle alalle, samoin kuin myös kielitaidon tarkistaminen, mielestäni hyvä asia. Ja olen kollega Bussoin kanssa samaa mieltä siitä, mitä tulee kielitaidon hyväksymiseen tai tarkistamiseen. Minusta on tärkeää, että sitä ei tehdä eh, vasta tämän eh, tutkinnon tunnustamisen jälkeen, vaan että se tehdään samaan aikaan. Silloin samaan aikaan voidaan todeta, riittääkö kielitaito niin, että voi toimia toisessa maassa. Koska nimenomaan terveyssektorilla on hyvin tärkeää, että lääkäri, jonka kanssa minä puhun, eh, edes jossain määrin ymmärtää, mitä minä sanon. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää äh, huolehtia tästä kielitaidosta. Yksi asia vielä, jonka nyt tässä haluan keskittyä, on minulle erityisen tärkeä, josta jolle Gripkin puhui. Nimenomaan tämä vähimmäiskoulutusvaatimus äh, sairaanhoitajilla ja kätilöillä. Mehän työskentelemme tässä parlamentissa sen moton tai sloganin alla, että monimuotoisuus yhdistää. Mutta tämä monimuotoisuus, eh, siinä täytyy huomioida kuitenkin erilaiset koulutusperinteet ja koulutusjärjestelmät. Ne täytyy huomioida, että on tietty minimivaatimukset. Täytyy samalla kuitenkin varoa, että tietyt jäsenvaltiot, eikä tämä koske vain Saksaa, että se eivät aiheuta suuria ongelmia. Meille ongelma on se, että tässä ehdotuksessa lähdetään sairaanhoitajien yleiskoulutuksesta, eh, joka on, halutaan nostaa 10-12 vuoteen. Ja sen lisäksi, ja tämä on sama keskustelu, jonka me kävimme jo viime kerralla, tämä kolmen vuoden, eh, kolmen vuoden ammattikoulutus siihen 12 vuoden yleiskoulutuksen, yleissivistävän koulutuksen lisäksi. Ja silloin me sanoimme, että täytyy miettiä, koska on maita, jossa on niin kutsuttu duaalikoulutus, eli tämä eh, koulutus lasketaan tähän 12 vuoteen 10 plus 2, mutta tässä ehdotuksessa se ei näy sen vuoksi, että edellytyksenä on 12 vuotta, mutta komissio sanoo 10 vuotta yleissivistävää koulutusta tai jotain vastaavaa plus kaksi vuotta ja sitten kolme vuotta ammattikoulutus. Mutta myös tämä vastaava, mitä sillä tarkoitetaan? Ja toisekseen, tämä aiheuttaa meille suuria ongelmia sen vuoksi, että meillä on aika yleistä, että, että on kymmenen vuoden yleissivistävä koulutus ja sitten kolmen vuoden sairaanhoitajan koulutus ja sitten voi toimia sairaanhoitajana. No meillä on koko Euroopassa työvoimapulaa. Me tarvitsemme jokaista nuorta ja miestä ja naista, jotka ovat valmiita lähtemään hoitoalalle. Ja haluaisin nyt olla hyvin tunteellinen ja sanoa, että minä en usko, että edellytys siitä, että kykeneekö hoitamaan ammattiansa hyvän, hyvällä tavalla, ei se ole välttämätöntä, että hän on, hänellä on ylioppilastodistus, ei vaan täytyy, hänellä täytyy olla halua ja, ja intohimoa tähän ammattiin ja se ei perustu pelkästään koulutukseen, kouluun ja ylioppilastodistukseen. Ratkaisevaa on se, että tällä ihmisellä on myös sosiaalisia taitoja, että hän haluaa harjoittaa hoitoammattia. Enkä puhu tässä mistään hallintotyöstä hoitoalalla, vaan siis ihan todellakin tätä peruskäytännön työtä. Ja tämä tulee olemaan ongelma, tämä koulutusasia. Minulle olisi hyvin tärkeää, että löytäisimme ratkaisun joka ei vaan suorilla kylmillä numeroilla määrittelisi kaikkea. Kollega Schaldemosekin jo tavallaan hieman siihen suuntaan puhuu, että täytyy myös huomioida koulutuksen sisältö. Ja sitten voisi olla liite, jossa määritellään tämä sisältö, ja että olisi tällaiset minimimääritelmät, minimivaatimukset koulutukselle, ja sen sijaan puhuttaisiin enemmän tästä laadusta mieluummin ja että tämä harmonisointi olisi minimiharmonisointia, koska meidän täytyy huomioida myös subsidiariteettiperiaate. Ja sitten vielä lopuksi päätöslauselmassa me silloin aikoinaan viittasimme siihen, että koulutusjärjestelmät ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa ja sen vuoksi täytyy olla tietty vähimmäisvaatimus esimerkiksi kouluvuosille ja huomioida samalla myös tämä duaalinen koulujärjestelmä ja ammattikoulujärjestelmä. Tämä oli silloin meidän yhteinen kantamme tässä valiokunnassa ja olisin kovin iloinen, jos me voisimme löytää tähän jonkinlaisen ratkaisun. Kiitos. Thank you. Um, we are quite busy, so... Kiitos. Pyytäisin, että te olisitte nyt hieman lyhykäisempiä kommenteissanne, koska meillä on vielä yksi mietintö käsiteltävänä tämänkin jälkeen. Seuraavaksi Rova Gebhardt ja sitten herra Schwab. Ähm, äh, Kiitos. Me käsittelemme tänään hyvin tärkeää asiaa, enkä siksi voi luvata, että olisin niin lyhyt sanoissa, kuin te ehkä toivotte. Minulla on tiettyjä hyvin tärkeitä asioita ja olen aikaisemmin ollut esittelijä tässä asiassa ja haluaisin tuoda oman osaamiseni mukaan tähän. Haluaisin aloittaa siitä, missä Vernio aloitti, eli nämä pelot, joita tässä on ollut tämän palveludirektiivin ja tutkintojen tunnustamisdirektiivin välillä. Eli siis palveludirektiivissä on lähtömaaperiaate, ja silloin pelättiin näistä, tätä kilpailua eri maiden sosiaalijärjestelmien kesken. Mutta kun on kysymys tutkintojen vastavuoroisesta tunnustamisesta, niin tämä ei koske mitenkään tätä. Tässä on kysymys ihan jostain muusta, eikä meidän tulisi yhdistää näitä keskusteluita. Ja minusta on välttämätöntä, että me uudistamme näitä direktiivejä sen vuoksi, että on aivan liian paljon esteitä ihmisille harjoittaa ammattiaan Euroopan unionissa ja sellaisia, jotka eivät liity mitenkään pätevyyteen tai laatuun, vaan eh, ne liittyvät tällaisiin kansallisiin asioihin. Jokainen jäsenvaltio uskoo, että heidän oma koulutusjärjestelmänsä on maailman paras ja kaikki muut ovat huonompia. Ja tämä on asia, jonka ylitse meidän täytyy päästä. Tämä on hyvin tärkeää. Sitten yksi asia, jonka McLaughlin otti myös esiin silloin, kun hän oli esittelijä oma-aloite mietinnölle, jota, mitä en ole hänen kanssaan samaa mieltä. Ongelma ei ole säätely. Ongelma on vastavuoroinen pätevyyksien tunnustaminen. Säätely, sitä tarvitaan, jotta voidaan varmistaa laatu. Jos me vapautamme kaiken, niin, niin se voi johtaa todelliseen kaaukseen, emmekä me sitä halua. Siksi minä sanon suoraan, ei, me emme lähde tuohon mukaan. Säätelyn purku ei ole se vastaus, mitä me haemme, vaan yhteiset selkeät säännöt ja mahdollisimman pitkälle menevä harmonisointi. Ja sitten mitä tulee tähän osittaiseen tunnustamiseen. Tässä ensimmäisessä keskustelussa – olin äh, tässä valiokunnassa hyvin skeptinen. Ja täytyy re- tässä nyt rehellisesti sanoa, että olen hieman suhteuttanut tätä skeptisyyttä, niin olen äh, miettinyt äh, uusiksi sitä, että mitkä nyt oikeastaan ovat nämä ongelmat ja millä tavalla me voisimme sitten poistaa näitä ongelmia. Tässä tarkistuksessahan ei ole kysymys ainoastaan terveysalan ammateista, vaikkakin niistä nyt lähinnä keskustellaan, vaan kysymys on myös monista muistakin aloista. Ja tässä sain tietää tällaista lumilautaopettajasta, joka ei saanut harjoittaa ammattiaan toisessa maassa sen vuoksi, että lumilautaopettaja on osa hiihtoopettajan pätevyyttä ja sen vuoksi hän ei saanut. Eli että minkä takia hän ei voisi sitten toimia pelkästään lumilautailuopettajana, miksi ei voisi olla vain yksi osa tavallaan, että hän saisi niin kuin, tavallaan osittain harjoittaa ammattia, vaikka se ammattinimike siinä toisessa maassa oli hiihto ja lumilauta. Eli tällaisia uusia ajatuksia, joita komissio esittää, meidän ei ehkä tule tuomita niitä välittömästi, vaan meidän pitäisi miettiä, millä tavalla me voisimme positiivisesti miettiä niin, että ihmiset, tämä merkitsisi ihmisille ehkäpä paljon. Sen vuoksi meidän täytyisi ehkäpä suhtautua hieman positiivisemmin tähän kuin mitä olemme aikaisemmin tehneet. Kolmas asia, jonka haluan ottaa esiin, on sitten luonnollisesti nämä sairaanhoitajat. Me Saksassa olemme puhuneet tästä todella paljon. Ja haluaisin tässä oikeastaan vedota Saksaan ja Saksan jäseniin. Kyllähän mekin haluamme, että saksalainen sairaanhoitaja saa mahdollisuuden toimia ammatillisesti toisessa maassa, jos hän sinne muuttaa. Ja sitten täytyy miettiä, ovatko sitten saksalaisten sairaanhoitajien pätevyydet eurooppalaisella tasolla, vastaavatko ne eurooppalaista tasoa. Meidän täytyy puhua tästä. Saksalla on tämä valinta. Me voimme sanoa, että selvä, tehdään tällainen vaatimus 12 vuodesta, joka ei välttämättä vaadi äh, ylioppilastutkintoa, vaan siis koulu, koulu, koulutus. Meillä on tämä duaalijärjestelmä Saksassa, eli Saksassa voi olla tämä duaalijärjestelmä, ei ongelmaa. Tai sitten Saksa sanoo, että me pidämme kiinni tästä järjestelmästä, piste. Ja silloin me olemme tämän ulkopuolella. Mutta se on Saksan oma valinta. Mutta me emme voi sanoa, minä uskon, että 25 valtiota Euroopan unionissa joutuisivat muuttamaan omaa järjestelmäänsä niin, että saksalaiset voivat osallistua. Eihän se niin päin mene, vaan toisinpäin. Ja minä uskon, että jos kerta Saksassa nyt on näin paljon ongelmia saada ylipäätään ihmisiä, nuoria ihmisiä sairaanhoitoalalle houkuteltua, niin ehkäpä se johtuu myös tämän ammatin tunnustamisesta ja siihen, millä tavalla sitä arvotetaan ja miten sitä maksetaan. Tämä on ehkä myös asia, jota täytyy miettiä. Joten minä en puhu sen puolesta, että pitää olla ylioppilastutkinto vaan puhun tällaista korkeatasoisesta järjestelmästä nimenomaan näissä tärkeissä ammattiryhmissä. Eli ei tätä pidä tyrmätä vain sen vuoksi, että tässä on epävarmuuksia. Meidän täytyy työskennellä niin, että voimme määritellä tämän mahdollisimman selkeästi niin, että tämä duaalijärjestelmä olisi hyväksyttävissä tässä direktiivissä, mutta ei niin, että me tyrmäämme kaiken sen vuoksi, että se ei ole sataprosenttisesti sopiva. Tässä ehkä olivat nyt kaikkein tärkeimmät asiat, jotka halusin ottaa esiin. Ja varmasti puhumme näistä asioista vielä jossain toisessakin yhteydessä. Kiitos. Ja nyt sitten todella lyhykäisesti. Edustaja Ryyle ensin, äh, Anne Schwab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 Ai naiset ensin. Mm. No minä halusin puhua nimenomaan näistä sairaanhoitajista ja ehkä me voisimme keskustella Rova Gebhardin kanssa vielä, koska minulle tässä on kysymys ihmisistä eikä järjestelmästä. Varmasti voimme puhua Saksan koulujärjestelmästä ja voimme vaatia, että sitä parannetaan, mutta minulle on kysymys myös siitä, että nuoret naiset saisivat mahdollisuuden harjoittaa ammattipätevyyttä. Nuoret miehet voivat tehdä dualissa järjestelmässä parantaa ammattipätevyyttään käsityöläisammatissa, mutta naiset eivät voi sitä tehdä. Joten jos nyt, mitä, se, mitä voitaisiin miettiä, olisi se, että pitäisikö ottaa jo varhaiskoulutuksen esiin se, millä tavalla tätä duaalia koulutusta voitaisiin järjestää. Mutta minun mielestäni kuitenkaan tämä loppututkinto ei ole se lähtökohta. Dann habe ich vielleicht ja missverstanden. No, ehkä minä ymmärsin sitä väärin. Schwamm, bitte. Okay, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, es ist jetzt ja schon viel gesagt worden, deswegen möchte ich mich kurz fassen. Ich glaube, dass... Kiitos paljon, täällä on sanottu jo. Ja tämä on äh, keskustelu, joka äh, Ryyle ja Gebhardt tässä kävivät, osoittavat, äh, mikä tilanne oikein on. Eli tämä koskee kaikkia direktiivejä, jotka koskevat nimenomaan ammattikoulutusta. Meillä on ongelma aina siinä, että me odotamme tiettyjä, äh, tiettyjä, tiettyä osaamista ja, ja tämä ei ole ollut komissiolle mitenkään helppoa muotoilla tätä, millä tavalla tämä osaaminen näkyy sitten näissä loppututkinnoissa. Mutta tämä on asia, joka me varmasti kykenemme selvittämään ja meidän täytyy kyetä siihen. Ja pyytäisin, että tämä duaalikoulutus, jota kaikissa jäsenvaltioissa ei vielä ole, että, se, että sitä ei pidettäisi minään huonompana, vaan ehkäpä vain erilaisena, uutena. Ja tämä näkyy monissa kohdissa, mitä täällä on otettu esiin. Sairaanhoitajia keskusteluun en halua lusikkaani pistää. Kyllä me varmasti löydämme jonkinnäköisen yhteensopivan järjestelmän myös Saksan sairaanhoitajille. Ja olen vakuuttunut siitä, että komission ehdotuksen pohjalta pääsemme eteenpäin. Toinen asia, joka on tärkeä, liittyy kysymykseen siitä, että haluammeko me lyhentää lääkäreiden koulutusta vuodella, onko se todellakin järkevää. Minä pyydän, että esittelijä miettisi tätä tästä voimme puhua enemmän sitten seuraavalla kerralla. Ja kolmas kohta liittyy varjo äh, esittelijä Gripin äh, ehdotukseen notareista. No, notareilla on tällainen äh, julkisoikeudellinen tehtävä ja siinä välttämättä ei ole mahdollista harmonisoida. Toisaalta meillä on eurooppalaisia tuomioita, jotka ovat avanneet tätä hieman. Joten tämä on myös asia, josta täytyy voida puhua. Neljäs asia, jonka haluan ottaa esiin, ja se on sitten vielä viimeinen, rouva puheenjohtaja, liittyy tähän eurooppalaiseen ammattipassiin ja sen pitäisi olla epäbyrokraattinen, sen pitäisi perustua sisämarkkinoiden informaatiojärjestelmälle ja siihen täytyisi tavallaan myös voida liittää uusiakin asioita. Mutta tämä ammattipassi Äh, tulee olemaan esimerkiksi siinä, missä meillä ei ole mitään vastavuorosta tunnustamista, automaattista vastavuorosta tunnistamista, niin siinähän se voisi olla tavallaan tämä hyöty. Eli kun on näitä ammatteja, joita ei automaattisesti tunnusteta Euroopassa, niin äh, niissä nimenomaan näiden asiakirjojen toimittaminen on ollut välttämätöntä jäsen, kyseisille jäsenvaltioille. Ja sitten jos on tämä tällainen ammattipassi, niin se voisi olla suuri edistysaskel ja uskon, että ainakin se voisi auttaa monissa ammateissa. Ja on varmasti aloja ja ammatteja, joissa tällainen yksinkertaistaminen myös osittaisessa tunnustamisessa olisi, olisi hyvä. Rova Gebhardtan puhui täällä jo tästä lumilautaopettajasta. Ja olen vakuuttunut siitä, että tällä direktiivillä me tulemme tuomaan positiivista lisää työntekijöiden arkeen. And next speaker. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi komissio. Olkaapa todella nopea, koska meillä on vielä yksi asia esityslistalla. Madam Chair, of course I will try to be... Rouva puheenjohtaja, luonnollisesti pyydän puhumaan hyvin lyhyesti. Kello on jo yli kuusi. Ensinnäkin olemme tyytyväisiä hyvään vastaanottoon, mitä tulee yleisesti ottaen tähän ehdotukseen, mutta tietenkin on kysymyksiä, jotka ovat vaikeita. Se ei ole yllätys, eli voisin ehkä antaa tässä muutamia elementtejä tulevaan keskusteluun. Mitä tulee ensinnäkin eurooppalaisen ammattikorttiin, on hyvä, että saimme näin paljon tukea yleisesti ottaen. Ongelmallisia kohtia on vielä olemassa. Voisin tuoda kaksi esiin. Voisimmeko Tämä on henkilökohtainen ajatus. Voisimmeko pohtia sitä, että kun tällainen ammattikortti myönnetään, olisiko tämä yhä jotakin, mitä parlamentti sitten käsittelisi? Voisimme siis yleisellä tasolla pohtia tätä en haluaisi sulkea sitä pois. Meillä on hyviä keskusteluja ollut olemassa Brysselissä, mutta koska sitten tällainen ensimmäinen kortti myönnettäisiin. En nyt puhu mistään aikataulusta. Tämä oli vain henkilökohtainen pohdinta. Sitten toinen ähm, hyötyjen ja kulujen arviointi. Tämä on hyvä ähm, huomio. Voisiko meillä olla sellainen kulu, arviointi, joka ottaisi mukaan myöskin ammattikortin ö, äh, maksut. Tämä en tarkoita, että se vaikea kysymys. Mielestäni se vaikuttaa hiukan monimutkaiselta. Sitten saimme paljon tukea yhteisiä äm, ammattikoulutuspuitteita koskien. Meidän pitää löytää mielestäni tässä ratkaisu. Me emme voi mennä hajautettuun tilanteeseen takaisin. Tämä yhteinen koulutus sisällös artikla artiklassa 49 b. Sitten seuraava kohta 59 artikla äh, säätelyä koskien voisin kiinnittää tämän valiokunnan huomion kahteen asiaan. Ensinnäkin helmikuun alussa komissio julkaisi sisäisen tutkimuksen, joka tarjoaa taloudellista ja oikeudellista tietoa liittyen moniin ammattialoihin, joita on oikeudellisesti säädelty. Tämä on melko mielenkiintoinen tutkimus. Se on helmikuun alussa julkaistu. En mene yksityiskohtiin, mutta se on hyvin mielenkiintoinen tämän päivän keskustelun kannalta. Sitten toinen asia, varmastikin tiedätte siitä, ei vain Eurooppa-neuvosto, mutta myöskin puheenjohtaja Barroso sai monilta valtionpäämiehiltä kirjeen kasvua koskien. Ja tässä jälleen kerran tuli esiin kysymys, mitä voisimme tehdä, mitä voitaisiin tehdä. Sitten muutamia kysymyksiä, mitä, liit- mitä tulee kielitaitoon tässä pitäisi käyttää tervettä järkeä. Me emme halua byrokratia jäsenmaissa tai sellaista tilannetta, että ihmiset eivät tiedä, kenen pitäisi tehdä mitä, onko tässä viranomainen vai työnantaja vastuussa. Sillä olen pahoillani, mutta minusta tämä vaikuttaa hiukan järjettömältä. Mitä tulee tähän kielikysymykseen, tämä on jotakin, mitä, missä meillä ei pitäisi olla byrokratiaa. Minä seurasin myöskin hyvin tarkkaan keskustelua, mitä tulee terveydenhoitajiin ja Saksan tilanteeseen. Meillä on nyt kahdeksan tuomioistuimen päätöstä, kahdeksan, jotka sanovat, että tällaiset kansalliset vaatimukset täytyy hylätä. Mielestäni nyt on hiukan omituista, että palaamme jälleen kerran tähän samaan keskusteluun toimielimissä. Meidän täytyy täällä löytää ratkaisuja. Toivon henkilökohtaisesti, että tässä olisi mahdotus, mahdollisuus tuoda Eurooppaa ja yhtenäismarkkinoita hiukan lähemmäs ihmisiä. Haluaisin kiittää tätä huomiosta ja pyrin siis puhumaan lyhyesti. Kiitos. I won't go to practical... Kiitos. En nyt lähde tässä käytännön yksityiskohtiin, mutta painottaisin sitä, että kuuleminen järjestetään 25. huhtikuuta, joten olkaapa paikalla. Ja sitten siirrymme eteenpäin. Meillä on hieman aikaa keskustella strategiasta haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamisesta. Ja esittelijä Maria Irigoyen Perez. Muchas gracias. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollegoita siitä, että olette täällä paikalla vielä näin myöhään. Ja vaikka tässä on minua ennen käyty kiivaita keskusteluja, haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioon siihen, kuinka tärkeä tämä aihe on. Koska kyseessä ovat haavoittuvassa asemassa, heikossa asemassa olevat kuluttajat. Sisämarkkinoita ei voi olla ilman kuluttajia. Tänä vuonna mietitään yhtenäismarkkinoiden 20. vuosipäivää. Sen pitäisi olla Euroopan kasvun moottori ja se on avainasemassa, jotta voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteet. Näinä 20 vuotena Euroopan unioni on rakentanut kuluttajan suojaa puitteita lainsäädännön tukemana koskien sisämarkkinoiden kehittämistä ja se on E, se ei, siis sisämarkkinat ovat menneet kovempaa vauhtia kuin kuluttajasuojan rakentaminen. Sisämarkkinoiden menestys kuitenkin perustuu myös kuluttajien e, korkeatasoisiin suojeluun ja siinä mielessä on päästävä eteenpäin kuluttajien suojan rakentamisessa. E, kuluttajat voivat jossakin elämänsä vaiheessa olla haavoittuvassa asemassa viime vuosina kuluttajien valitukset koskien ne verkostuksia, ne matkailua ja rahoituspalveluja ja liikennettä ovat nousseet. Suurin osa näistä valituksista koskevat puutteita palvelujen tarjoamisessa, hintoja, myyntiehtoja, kohtuuttomia lausekkeita ja mainontaa. Tämä tilanne koskee erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia. He tarvitsevat erityissuojelua ja erityistä strategiaa viranomaisten taholta. Tähän asti Euroopan lainsäädännössä on käsitelty haavoittuvuutta tapauskohtaisesti, eli niin, että on keskitytty ainoastaan yhteen haavoittuvuustekijään. Kuten jo ilmoitin marraskuussa, tällä mietinnöllä ei pyritä määrittelemään uudelleen haavoittuvassa asemassa olevaa kuluttajaa, koska parlamentti on tämän harjoituksen tehnyt jo aikaisemmin. Sitä paitsi vaarana on se, että luodaan sellainen määritelmä, joka ei ole riittävän joustava sopeutuakseen erilaisiin haavoittuvuustilanteisiin. Muuttumattoman määritelmän soveltamisen monimutkaisuus onkin johtanut sen, että, tähän, että, että näissä asioissa on kiinnitetty kiinnitetty huomiota yleensä yhteen haavoittuvuustekijään. EU-lainsäädäntöön otettiin haavoittuvuus kysymys kuluttaja-asioissa ensimmäistä kertaa vuonna 2005 koskien sopimattomia kaupallisia menettelyjä sisämarkkinoille elinkeinoiden harjoittajien ja kuluttajien välillä. Ja tässä keskityttiin sopimattomaan vaikuttamiseen, jota voitiin soveltaa kuluttajiin, jotka eivät ole täysin muotoille tahtoaan tässä keskityttiin ainoastaan taloudelliseen etuun, eikä siinä käsitelty muita alueita, kuten kuluttajien terveyttä, turvallisuutta tai henkistä koskemattomuutta. Valitettavasti kuluttajien oikeuksia annettua direktiiviä ei sovelta tiettyihin sektoreihin, joilla on erityistä haavoittuvuutta, eikä siinä ole mitään erityisiä säännöksiä haavoittuvassa asemassa olevista kuluttajista, paitsi vain, että johdantosan kappaleessa 34 Siinä mm, kyllä annetaan mahdollisuus peruuttaa sopimus siinä tapauksessa, että tavaran toimittaja tai myyjä on rikkonut laillista velvollisuuttaan tarjota tietoa ja määritän, että tiedot on tarjottava selvällä ja ymmärrettävällä tavalla. Komissio on teki asetusehdotuksen kuluttajaohjelmaksi vuosiksi 2014 ja 2020 ja siinä se pyrkii parantamaan valistusta ja tiedotusta ja vahvistamaan niin kuluttajien oikeuksia ja korostamaan valitusmahdollisuuksia ja parantamaan tilannetta rajat ylittävässä tilanteissa. On aivan selvää, että tämä kunnianhimoinen ehdotus ja siinä on mukana myös haavoittuvien kuluttajien mukaan ottaminen ja heidän erityistilanteen huomioiminen, erityisesti vanhusten huomioiminen. On myös tärkeää, että edistetään heidän sosiaalista osallisuutta niin, että heistä tulee todellisia Äh, riippumattomia sisämarkkinoiden toimijoita. Tällainen kuluttajien voimannuttaminen on selvästikin ihan riittävää, kun kyseessä ovat haavoittuvat kuluttajat. Käytännössä on osoitettu, että pelkkä tieto ei riitä kuluttajien suojelemiseksi erityisesti tietyillä aloilla tietyissä haavoittuvuuteen liittyvissä tilanteissa. Ehkä kyseessä ovat esimerkiksi kuluttajien epävarmuus, kuten lapset ja vanhukset, tai he eivät saa riittävästi tietoja tai eivät ymmärrä niitä, kuten esimerkiksi sosiaalisesti syrjäytyneet tai kouluttamattomat henkilöt. On myös mahdollista, että he eivät tunne valitus- ja korvausjärjestelmiä, joita on käytettävissä erityisesti rajat ylittävän kulutuksen ja verkkokaupan yhteydessä. Kaikista tästä syystä syystä johtuen olen sitä mieltä, että on luotava strategia, jolla vahvistetaan haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien asema. Euroopan komission ja jäsenvaltioiden on sisällytettävä lainsäädäntöönsä erityisiä toimenpiteitä, joilla taataan riittävä suojelun taso, joka menee pidemmälle kuin pelkä tietojen tarjoaminen, erityisesti sellaisissa yhteyksissä, joissa haavoittuvuuden taso on osoittautunut suuremmaksi. Rahoitus ala on ala, jolla välineet ovat riittämättömiä haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia varten, erityisesti kun kyseessä ovat vanhukset. Elintarvikkeiden osalla on suojeltava erityisesti lapsia ja nuoria mainonnalta joka koskee paljon rasvaa, suolaa ja sokeria sisältäviä elintarvikkeita, olisi ryhdyttävä toimiin ylipaineisuuden ja liikkumattomuuden torjumiseksi ja ruokailutottumuksen parantamiseksi liikenteen alalla taas gluteenjärjestöjen mukaan lainsäädännön noudattamatta jättäminen viivästymisten tai peruutusten yhteydessä ja kohtuuttomien sopimusehtojen yleistyminen erityisesti halpalentoyhtiöissä on aiheuttanut sen, että matkustajat joutuvat usein haavoittuvaan asemaan se on entistä vaikeampi silloin, kun kuluttaja on jollakin tavalla vammainen. Viimeisimmissä tutkimuksissa on osoitettu, että jotkut kuluttajat maksavat jopa kolme kertaa muita kuluttajia suurempia maksuja, koska hinnat eivät ole läpinäkyviä, vaikka on kuluttajien oikeuksia koskevan direktiivin sisältyy ja tämän välttämiseksi. Sitten viestinnässä siellä on epäsopivia sisältöjä, joihin alaikäiset helposti pääsevät käsiksi myös sosiaaliset verkostot ovat vaarallisia kohdistetun mainonnan takia. Sitten markkinoiden vapauttaminen. Tärkeimpien toimitusmarkkinoiden vapauttamisella ei ole saavutettu las- hintojen laskemista, vaan se on tuonut vain lisää vaikeuksia selvittää käypä hinta, kuluttajille sopiva hinta. Sitten oikeussuoja. Siellä haavoittuvassa asemassa olevilla kuluttajilla voi olla vaikeuksia olemassa olevien mekanismien käyttämisessä. He eivät välttämättä tunne näitä mekanismeja tai he eivät eh, voi tai osaa käyttää niitä. Haluaisin kiinnittää huomiota vanhusten haavoittuvaan tilanteeseen erityisesti palvelujen digitalisoinnin yhteydessä. Olisi tärkeää, että kun eh, säännellään standardeja ja, ja tiettyjen tuotteiden turvallisuutta otettaisiin huomioon paitsi tarkoitettu myös ennakoitava käyttö. Olisi myös kiinnitettävä erityishuomiota vammaisiin kansalaisiin, kun ajatellaan mm, mm, näiden tiettyjen tietojen digitalisointia ja saavutettavuutta sitten kuluttajien agendassa ja kulut ja ohjelmassa 2014-2020 olisi tavattu, että huomiota. Lopuksi on tärkeää korostaa sitä, että näissä tehtävissä olisi oltava mukana paitsi viranomaiset, myös yritykset ja palveluntarjoajat, jotta voidaan saada aikaan tasapainoisempi, läpinäkyvämpi tilanne. Tietenkin myös kuluttajajärjestöt on oltava mukana. He ovat, ne ovat tärkeitä toimijoita kuluttajien suojelemisessa. Lopuksi haluaisin korostaa, että tällainen erityinen, erityissuojelu haavoittuville kuluteille ei saa kuitenkaan johtua siihen, että tulisi toisistaan eriäviä suojelutasoja. Meidän ei pidä sotkea suojelutoimia ja erityistoimia mihinkään komparatiivisiin epätasa-arvoisuuksiin. Edelleen luottamus ja tuo, turvallisuus ovat välttämättömiä, jotta saadaan luotua kasvua ja kehitettyä sisämarkkinoita. Samaan aikaan vain näin voidaan taata dyna- dynaamisemmat, turvallisemmat ja kilpailukykyisemmät sisämarkkinat. Tarkistetusten jättämisen määräaika on 8.3. 24.4. Äh, niitä käsitellään 8.5. kompromissitarkistukset ja toukokuun lopulla äänestämme ja täysistunto sitten heinäkuussa. Kiitoksia. Thank you. Uh, next speaker is Mr. Kiitokset ja seuraava puhuja on edustaja Arias. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es gibt immer mal wieder so gegen die späte Stunde. Kiitos. Äh, niin, äh, minulla on nyt kunnia puhua, ei siinä kysymys, etteikö Arias olisi tässä pätevä, mutta kun minä edustan tätä asiaa. Eli kollega Peres, haluaisin auttaa kollega Perestä tässä oma-aloite mietinnössä saamaan sen mahdollisimman hyväksi. Eli siis puhun nyt kollegani nimissä, kun hän ei ikävä kyllä voi olla paikalla, mutta haluan kiittää esittelijää sydämellisesti tästä mietinnöstä se, että pyritään tässä saman aikaan strategiaa, jolla vahvistetaan haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajien oikeuksia. Siis se oli asia, jota kaikki koordinaattorit kannattivat. Mehän puhuimme tästä, mutta minun täytyy kuitenkin todeta, että peruskysymykset, niitä ei vieläkään ole ratkaistu. Ja kollega Shivanin nimissä tämä peruskysymys, eli se, että kuka kuinka määritellään tämä haavoittuva kuluttaja. Ja minusta tässä mietinnössä äh, sitä ei ole tehty riittävässä määrin ja se on myös hyvin hankalaa. Äh, kollega Jyvänin mukaan voitaisiin miettiä sitä, että määriteltäisiin se, että jokainen kuluttaja elämänsä aikana on jossain vaiheessa mahdollisesti haavoittuvassa asemassa, mutta että ei ole mitään haavoittuvassa asemassa periaatteessa olevaa kuluttajaa. Mutta kysymys sitten, että mitä erityisiä sääntöjä voidaan määritellä Äh, jo, jolloin äh, kuluttajasta tulee haavoittuvassa asemassa oleva kuluttaja. Eli voitaisiin puhua tällaista kuluttajien vahvistamisesta. Vuodelta 2011 on tutkimus tästä. Ja siinä tultiin sellaiseen lopputulokseen, että ei puutu ainoastaan selvitys tästä, vaan puuttuu myös, äh, heiltä puuttuu, näiltä monilta henkilöiltä puuttuu äh, Ähm, mahdollisuus myös ymmärtää tätä informaatiota. Joten toivon, että tätä mietintöä nyt muutettaisiin nimenomaan tällaiseen suuntaan, ja te ette ehkäpä rouva perestä välttämättä halua. Tässä miet mietinnöstä. Tämä mietintö on osittain aika yksipuolinen. Kohdassa 5 ja 9 sanotaan, että kuluttajasuojaa direktiivissä ei ole mitään erityisiä äh, kohtia liittyen haavoittuvassa asemassa olevaan ihmisiin, paitsi kohdassa 34. No, tämä se, että direk, eh, esimerkiksi kuluttajadirektiivissä on eh, monia asioita, jotka koskevat eh, haavoittuvassa oleva, asemassa olevia kuluttajia ja informaatiopakkoa ja niin, niin mielestäni ne ovat toisin kuin mitä te väitätte. Eli monet kuluttajat, vaikka he saavat informaatiota, eivät sitä ymmärrä. Jos me sen tunnustamme, silloin me voimme lähteä oikealta tasolta. Mutta mitkä sitten ovat tämä äh, oikeat toimenpiteet, jotta voimme ratkaista nämä ongelmat? Eli varmasti saamme hyvin mielenkiintoisen keskustelun ja teidän äh, mietintöehdotuksenne on varmasti yksi osa siitä. Tietyt äh, sektorit on otettu pois kuluttajasuojadirektiivistä ja täytyisi ehkäpä vielä miettiä, jos me voisimme muuttaa tätä kohta 15, jos te puhutte digitalisoinnista ja sitä, että vanhukset ikääntyvät olisivat tässä uhreja sen vuoksi, että he eivät voi hyötyä halvoista hinnoista internetissä. No tässäkin voidaan miettiä, ehkäpä joissain maissa ikääntyvät sukupolvet eivät käytä internettiä ja siellä voisi olla uusia kannustimia aloitteita. Minun käsitykseni ainakin on se, että Saksassa iPadin kautta, joka on huomattavasti yksinkertaisempi, niin tilanne on muuttumassa. Kohta 16 merkitsee teidän mielestänne sitä, että markkinoiden liberalisointi ei ole tuonut mukanansa hintoja laskemaan. No minä vastustaisin tätä, koska minä uskon, että kilpailu silloin, kun se on oikeudenmukaisella tavalla järjestetty, että kilpailu johtaa siihen, että hinnat laskevat ja valikoimat parantuvat. Joten olen ihan vakuutunut, että me voimme vielä käydä monia mielenkiintoisia keskusteluita näistä asioista. Kiitos. Thank you. And the next one will be um, Madame Turunen. Ja sitten edustaja Turunen. Uh, thank you. Again I will speak. Kiitoksia. Puhun taas tanskaa. Quite quickly. Ja nopeasti. Sure. Eh, tusen tak. Tuhannet kiitokset esittelijälle hyvästä mietinnöstä. Minusta tämä on hyvin mielenkiintoinen. On mielenkiintoista nähdä, että tietyt henkilöt tai ryhmät ovat haavoittuvia jossain tietyissä tilanteissa. Ja että että on tiettyjä sektoreita, joissa me koemme olevamme haavoittuvia kuluttajia. Ja haluaisin sanoa, että lapset ovat aina haavoittuvia, varsinkin mitä tulee mainoksia. Kehitysvammaiset ovat aina haavoittuvia, eli on tiettyjä ryhmiä, jotka vaativat ylimääräistä suojelua. Ja meidän täytyisi olla tiukkoja, mitä tulee varsinkin mainoksiin ja myyntiin, suoramyyntiin nimenomaan lapsille ja nuorille. Mutta oli mikä oli, mielestäni on hyvin mielenkiintoinen ajatuskulku, että katselemme tätä tilannetta, että todella moni meistä on haavoittuvassa asemassa, kun me istumme pankissa tai kun neuvottelemme finanssisektorin kanssa. Minun täytyy itse myöntää, että kyllä minäkin joskus kuluttajana minun on vaikea nähdä selkeästi, mille olen sanonut kyllä tai ei. Eli ehkäpä tämä on ehkä ihan hyvä lähtökohta että asioiden monimutkaisuus johtaa siihen, että tilanne voi olla kaikille hyvin vaikea välillä. Ja äh, kuluttajajärjestöt sanovat, että, että se, mitä me olemme sanoneet direktiivissä huonoista kauppakäytännöistä, niin on hyvin vaikea sanoa käytännössä kukaan keskivertokuluttaja, kukaan haavoittuva kuluttaja. Eli näitä määritelmiä on vaikea tavallaan sopeuttaa todelliseen elämään. Ja sen vuoksi tämä pitäisi saada tähän sektorilainsäädäntöön, kuten sinä sanoit. Se on ehkä oikein hyvä lähtökohta. Ja sitten sitä, että me tarvitsisimme EU-strategia siihen, että voimme tukea haavoittuvia kuluttajia esimerkiksi kieltopuolella kielto esimerkiksi siitä, että lapsille myydään tiettyjä lehtiä tai että lapset voisivat ostaa tupakkaa ja alkoholia, josta meillä on hyvin erilaiset lainsäädännöt meidän maissamme. Sitten vielä lopuksi, koska meillä on niin vähän aikaa, olemme jossain määrin samaa mieltä, mutta ehkäpä me teemme tarkistuksia, jotka ovat hieman tiukkoja liittyen nimenomaan lapsiin ja nuoriin ja siihen, miten heihin vaiketa, vaikutetaan elintapoihin ja muuhun ja suhteessa tuotteisiin, jotka ovat heille vaarallisia ja haitallisia, kuten esimerkiksi alkoholi. Minä tulen maasta, jossa on kohtuullisen liberaali alkoholipolitiikka, eikä se todellakaan ole ollut mikään suuri menestys. Joten eh, tulen tähän puuttumaan. Toinen asia on internet, nimenomaan nämä iPadit, kun lapset eh, pelaavat netissä, niin lapset eh, ovat kun ovat pelanneet netissä, niin vanhemmat ovat saaneet todella suuria laskuja sen vuoksi, että he ovat loggautuneet sisään jonnekin ja ostavat enemmän ja enemmän sitä peliaikaa ja niin edelleen. Mutta tämä on hieno mietintö ja työskentelemme mielellämme edelleen tämän parissa. Okei, okay, Mr. Smith. Sitten eh, edustaja Smits. Yeah, I assume I have to be quick. Uh, I... Kyllä varmastikin pitää puhua nopeasti. Minä olen liberaali, joten minun kommenttini ovat sen näkökulman mukaisia. Minä pidän valinnanvapaudesta ja minä uskon, että ihmiset itse asiassa ovat sitoutuneita ja itse osaavat tehdä hyviä päätöksiä. Haluaisin kiittää tästä mietinnöstä. Mielestäni tämä aihe on mielenkiintoinen, kuten herra Schwab sanoi. Meillä tulee olemaan mielenkiintoista keskustelua. Haluaisin sanoa, että kuluttajan suojelu on tietenkin erittäin tärkeää, mutta se tarkoittaa sitä, että puhumme yleisestä kuluttajan suojelusta. Me olemme kaikki haavoittuvaisia joissakin tilanteissa. Irlannin pankki on jotakin, mihin minä investoin muutama kuukausi sitten ja menetin 8 prosenttia investoinnista, niin olinko minä nyt haavoittuvainen kuluttaja ehkäpä olin tai hölmö, mutta tämä nyt oli sitoumusta minun kannaltani. Mutta jos ollaan vakavissaan, Meillä pitäisi tietenkin olla rouva puheenjohtaja suojelua. Minä olen kuluttajan suojelun kannalta ja minun maassani uskoakseni olemme olleet kuluttajan suojelun etulinjassa monta vuotta. Mutta meidän pitäisi olla varovaisia. Ei pitäisi sanoa, että yksilöllä ei ole mitään vastuuta. Jos me otamme tämän yksilövastuun pois, siitä koituu ongelmia minun mielestäni. Eli minua epäilyttävät eräät ehdotukset, mutta me tulemme näkemään. Mitä tulee lapsiin, voin olla samaa mieltä tanskalaisen kollegan kanssa. Lapset ovat haavoittuvainen ryhmä. He tarvitsevat jonkin verran suojelua, mutta ainakin minun maassani tällaista suojelua on olemassa jo. Mutta minun täytyy sanoa, että minä isänä olen jonkin verran vastuussa siitä, mitä minun poikani tekee internetissä – meidän pitäisi mielestäni myös ymmärtää tämä. Sitten viimeinen huomio, mitä tulee vanhempiin ihmisiin. Minusta tulee pikkuhiljaa iäkkäämpi henkilö ja uskon, että pystyn tekemään päätöksiä ja minulla on appi, joka on yli 90-vuotias ja Onko hän haavoittuvainen? Mielestäni ei. Hän pystyy tekemään esimerkiksi pankkitoimia internetissä. Hän tarvitsee ehkä jonkin verran apua. Minusta on huolestuttavaa, että iäkkäät ihmiset laitetaan syrjään mutta kiitoksia. Tämä on mielenkiintoista keskustelua. Tehän tiedätte, että minä olen liberaali ja minä tulen esittämään sen mukaisia tarkistuksia. Kiitoksia. Um, last speaker. Kiitos mielenkiintoisista äh, kommenteista. Viimeinen puhuja on Arja, se meillä todellakaan ei ole paljon aikaa. Mahdollisimman lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää Maria esittelijää siis ymmärrän oikein hyvin, mikä on ehdotuksen pyrkimys minusta. Nyt olisi määriteltävä tämä erittäin hyvin, koska haavoittuvia, jos nyt puhutaan siinä mielessä, mihin minä tässä asiassa äh, valiokunnassa edustan, nimittäin sähkökauppa, niin olemme kaikki haavoittuvia, erityisesti me, jotka me olemme syntyperäisiä, joten tässä mielessä on todella hyvin määriteltävä ehdotuksen termitty olisi korostettava tätä enemmän. Ajatus on mielestäni hyvä, aloite on hyvä, pyrkimykset ovat hyviä. Mutta Maria, jos voin sinulle suoraan sanoa, niin ehdottaisin pari asiaa. Ensinnäkin Espanja on ainoa maa, joka äänesti uutta kuluttajaoikeusdirektiiviä vastaan. Ehdotan, että, pyydä, että autat minua muuttamaan Espanjan hallituksen kantaa ja äänestysaikomuksia. aikomuksia meidän on tämä saatava muuttumaan. Toinen kysymys, jos autat minua tässä, niin minä autan sinua siinä, että pyritään määrittelemään tämä ehdotus, koska minusta se on hyvä ehdotus. Kiitoksia. Lovely. Thank you. Thank you for... Hienoa. Hienoa. Kiitokset äh, kärsivällisyydestä, kiitokset tulkeille ja tarkistusten määräaika on ensi viikolla. Ensi viikon torstai, kello 12. Tehkää parhaanne. Kiitokset. Mielenkiintoista iltapäivästä. You wanted to wind up. Uh, 30 seconds. Ai te haluatte vielä loppupuheenvuoron, no 30 sekuntia. No hay una definición de, de consumidores. Tässä ei ole määritelmää haavoittuville kuluttajille, jos tätä haluatte niin johdantokappaleessa kolme. Sehän hyväksyttiin täällä parlamentissa, niin siellä se on. Ei muuta, kiitos.